Chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää päivää. Nyt voisimme aloittaa kokouksemme. Voisiko herra Ori katsoa tänne päin, herra Öri pikemminkin kuin vain tänne selkäpäin seisoskelette? Niin, tämä nyt on sitten ensimmäinen kokous 2011 vuonna ja toivotankin teille kaikille mitä parhainta menestystä sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen elämään tämän vuoden aikana ja varmasti sitten epämuodollisemmin voimme tätä huomenna käsitellä. No tänään ensimmäisenä esityslistan hyväksyminen, pari pientä muutosta. Tuo romaniväestön kysymys, kysymys 11 käsitellään kohdan 12 jälkeen ja esityslistan kohta 13, jossa käsitellään synergiaetuja tulevaisuudessa tehokkuuden kehittämiseksi aluekehitysrahaston ja rakennerahaston kanssa, niin sieltä menee tuonne kohtaan 26. Eli siis 11 kohdan 12 jälkeen ja 26 kohdan jälkeen, 26 ja 13 vaihtavat paikkansa. Eli tämä nyt sitten esityslistaan. Ja täten voimmekin esityslistan hyväksyä toisessa esityslistan kohdassa kerron teille muutamasta asiasta, tässä kokouksessa on tarpeellista muistaa, että tämä on verkon kautta kuunneltavista. Ja lisäksi tänään muistutan teitä Tessalonikin valtuuskunnasta. Ja varmasti kuulemme tästä Tessalonikin vierailusta ja olette saaneet myös Torinon kokouksesta. Siellä tuo koulutussäätiön edustajia olin tapaamassa ja myös sitten tuo valtuuskunta Unkariin. Siitäkin tiedonanto on olemassa ja esitys tässä kokouspaketissanne on yle, pääsihteeristön tekstiä. Se on varmasti hyödyllinen, hyödyllistä kaikille ja tuo entistä enemmän avoimuutta komission järjestämään kuulemistilaisuuteen ja valiokunnan järjestämään kuulemistilaisuuteen eläkejärjestelmistä tulevaisuuden Euroopassa. Ja se linkittyy tuohon Omen Roittenin omaan lausuntoon. Ja sitten vielä näistä rahoituskysymyksistä, mikrotason rahoituskehyksistä. No niin. Niin huomenissa saatte myös ö, tuon työllisyyspääosaston uudelleenjärjestelyasiakirjan ja saat sitten tietää, mitä on tapahtunut siellä ja missä nämä kaikki meidän kumppanimme sitten oikein sijaitsevat. Kolmas te olette, kohta te olette saaneet kokouksistamme pöytäkirjat 22. päivältä marraskuuta ja joulukuun ensimmäiseltä ja toiselta päivältä. Tämän kokouksen loppuun mennessä, mikäli en saa mitään kommentteja, niin pidän niitä siten hyväksyttyinä sellaisinaan. No niin, seuraavaksi pääsemmekin sitten työ, eri, erillisvirastojen työohjelmaan. Tämä on hyvin merkittävä asia meidän kannatamme ja tietysti myös näille virastoille. Ja me toimimme tässä tietysti vähän turhauttavissa tunnelmissa, koska tässä on vuoden työstä kyse ja viidessä minuutissa täytyy yhtäkkiä asiat esitellä. Minä esitänkin nyt teille sitä, että antaisin puheenvuoron jokaiselle viraston edustajalle ja sen jälkeen voisimme käydä yleiskeskustelua asiasta kattavasti tässä keskenämme. Minun, minulla on tämä esityslista johon ensimmäiseksi on merkitty Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Itse tulen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastosta ja yksi suurin tehtävämme viime vuonna ja vielä jatkuva on se, että olemme koordinoineet kaikkia virastoja, siis Euroopan eh, järjestelmässä 28 virastoa. Paperi, joka on edessänne eri kielillä, siinä on otettu joitakin tärkeintä keskeisiä kohtia ja ajattelin ottaa tosiaan esille näitä ja nämä tässä on, tässä paperissa on katettu. Mitä esimerkiksi riskinarviointikampanjaamme tulee, niin sen seurauksena aloitimme uuden ö, toiminnan, eli meillä on tällainen online riskinarviointityöväline, joka koskee PK-yrityksiä ja toivomme, että voisimme voidessa tätä soveltaa tai jatkaa vuonna 2011, mutta ei pelkästään, vaan neljän viiden tulevan vuoden aikana niin, että jäsenvaltiot voivat tehdä omat tai valmistella omat riskinarviointijärjestelmänsä omalla kielellään. Ja sitten on kysymys terveestä työpaikasta kampanja joka alkoi, kampanjasta, joka alkoi myös 2010 ja olemme menossa toiseen vuoteen 2011. Ja sitten tässä on kysymys tutkimuksesta, joka koskee eurooppalaisia yrityksiä, uusia riskejä, hyviä toimintaperiaatteita, toimintatapoja ja sitten lopuksi esittelemme joitakin kommentteja siitä, millä tavalla talouskriisi vaikuttaa meihin ja millä tavalla voimme varmistaa sen, että työoloihin kriisi ei kajoa liian paljon. Me työskentelemme Bilbaossa. Olemme saaneet aikaan aika paljon edistystä, kuitenkin tämä on vielä avointa, mutta yritämme saada aikaan nämä sopimukset pian aikaan, mitä rakennukseen tulee ja toivomme. Siis tässä on kysymys hyvin kalliista rakennuksesta. Tässä on kysymys miljoonan vuokrasta, kun jotkut maksavat yhden euron nimellisvuokran vuodessa. Mitä tulee riskintarkkailuyksikköön, niin kovinkaan paljon tämä ei ole, tämä sisältö ei ole muuttunut. Ja seuraava sitten, jos katsotaan mitä viimeksi kuluneen viiden vuoden kuluessa on tapahtunut, niin ehkä ei ole kovinkaan hämmästyttävää se, että monissa maissa on saatu paljon edistystä aikaan, mitä tulee työ, terveyteen ja turvallisuuteen, kun taas toiset maat eivät ole saaneet kovinkaan paljon edistystä aikaan, mutta samalla tämä käyrä osoittaa, että ne maat, jotka ovat olleet kauemmin Euroopan unionin jäseniä, ovat hyötyneet enemmän ja ovat voineet parantaa työolojaan enemmän. Mitä tulee Euroopan unionin kansalaisiin? Mitä tulee online riskinarviointivälineeseen, jonka mainitsin, niin tämä on sellainen joka itse asiassa alun perin aloitettiin Hollannissa, Alankomaissa, ja olemme yrittäneet soveltaa sitä niin, että se on käytettävissä missä tahansa maassa. E, ja nimenomaan sellaisissa yrity- pienissä, pienyrityksissä, jotka eivät tiedä, miten riskinarviointi tehdään. Jos on paljon riskejä ja vaaroja, niin siellähän on tietysti paljon erilaisia työtapaturmia. Tämä on tietokonepohjainen järjestelmä, joka voidaan soveltaa paikallisiin oloihin. Ja se voidaan, sitä voidaan käyttää myös erilaisissa älypuhelimissa. Ja tämä on sitten toinen asia siinä, mitä halusin kertoa. Tämä on ehkä suurin toiminta-alamme. Tässä on kysymys yritystutkimuksesta, joka koskee uusia ja ennakoitavia riskejä. Tästä on meillä yksityiskohtainen analyysi, mutta jos katsotte sitä, millä tavalla yritykset kertovat, mikä niiden suurin ongelma on, niin suurimmat ongelmat ovat tietysti työtapaturmat, erilaiset lihasvammat ja erilainen stressi. Jos katsotaan niitä, jotka tappavat ihmisiä, niin silloin on muistettava myös vaaralliset aineet ja tapaturmat, jotka ovat myös tärkeä tekijä. Mitä sitten tulee rahallisiin tappioihin ja työpaikka poissaoloon, stressi ja sitten lihas- ja se eh, luustovammat. Jos katsotte sitten seuraavaa, niin eri maat ovat yritystasolla. Me esitimme niille kysymyksen, että sen sijaan dokumentoitaisiin toimintaohjelmaa yrityksissä. Jotkut yritykset yhdistyneestä kuningaskunnasta olivat sellaisia, että sieltä on paljon myönteisiä vastauksia, kun taas toiset ovat hyvin alhaisella tasolla. Siis tällä tavalla voidaan verrata eri maita ja katsoa millä tavalla yritystasolla käytännön työ edistyy. Ja yksi asia vielä, joka koskee uusia ongelmia, ennen kaikkea stressielementtejä, jos verrataan niitä maita, jotka ovat, joissa on paljon huolenaiheita, jotka aiheutuvat stressistä, ja niitä maita sitten, jotka ovat tehneet asian eteen paljon, niin horisontaali akselilla – siis me voimme ryhmitellä maat neljän, neljään eri ryhmään. Niihin, jotka ovat tehneet jotain, niihin, jotka eivät ole tehneet yhtikäs mitään ja joissa on yhä suuria ongelmia. Ja sitten jos ajatellaan terve työpaikka ja toimintaa yrityksissä, kaikki tämähän on tietysti vaikeasti suunniteltavissa, koska olosuhteet eivät ole millään tavalla vakio, vaan usein tai tämä koko yhteis- tai ympäristö on, on, ei ole ennakoitavissa. Mutta voisimme ehkä sanoa, että suurin kampanja on tähän saakka ollut se, siis jonka olemme järjestäneet ei siksi, että olemme käyttäneet paljon rahaa, vaan olemme mobilisoineet jäsenvaltiot. Eivät pelkästään, emme pelkästään kuitenkaan niitä, vaan myös ehdokasmaat ja EFTA-maat niin, että nämä ovat saaneet aikaan kampanjan omassa maassaan omalla kielellään. Olemme kaiken kaikkiaan tuottaneet kaksi miljoonaa erilaista tuotetta, mitä tulee erilaisiin esitteisiin, fakta-esitteisiin, videoihin, logoihin ja niin edelleen. Tässä joitakin esimerkkejä. Kaikki tämä aineisto 22 eri kielellä. Ja vielä sitten joitakin elementtejä siitä, missä olemme nyt ja mitä tulevaisuudessa on odotettavissa. Meillä oli äskettäin suurehko tutkimus, jonka Euroopan parlamentti oli järjestänyt koskien äh, terveys- ja turvallisuusdirektiivien kustannusta, ja tämä esitettiin parlamentille viime vuonna. Ja tämä tehtiin aika pian, ja minun on sanottava, että tämä tutkimus itse asiassa heijasti aika hyvin niitä ajatuksia, joita ihmisillä oli työpaikkatasolla. Sen sijaan, että vähennettiin pakollisia elementtejä, mitä riskin arviointiin tulee, ja jos, kun kysymys on pk-yrityksistä, jota niin kuin tässä Toiberin mietinnössä ehdotettiin – itse asiassa yksimielisesti reagoitiin siten, että ei haluttu ollenkaan tätä vaatimusta vähentää, koska itse asiassa se ei säästä paljonkaan rahaa ja toiseksi se huomattavasti huonontaisi työoloja, jos se toteutettaisiin. Jos katsotaan, mitä kriisissä tapahtuu, niin selvästi tapaturmien määrä vähenee, koska on paljon vähemmän rakennustyötä, paljon vähemmän uutta toimintaa – joten uusia työntekijöitä ei palkata ja nehän ovat riskiryhmä ja silloin sitten tapaturmien määrä vähenee, mutta kaikki muut ongelmat kuitenkin lisääntyvät, eli kriisi vaikuttaa ennen kaikkea työolojen huononemiseen kaikkialla Euroopassa. Seuraava, seuraava komponentti on huippukokouksesta kokouksestamme, jossa meillä, seuraava kuva on huippukokouksestamme, jossa meillä oli ministeri, ministeri Ruotsista ja Espanjasta ja Ruotsiin. Ministeri sanoi, että yksi kolmesta Ruotsin työntekijästä on poissa työpaikalta siksi, että ei työttömyyden vuoksi, vaan siksi, että he ovat työkyvyttömiä tai sairaita tai muulla tavoin työkyvyttömiä. Ja tätä eivät ihmiset aina ymmärrä. Eli mikä on talouden vaikutus? Talouden vaikutus silloin, jos yksi kolmannes työvoimasta on työkyvytön. Tämä näkyy selvästi Ruotsissa, koska siellä on hyvä sosiaalivakuutusjärjestelmä. Kaikki kirjataan, mutta tämä on suuri ongelma työpaikoilla ja yhteiskunnissa, jos näin suuri taakka yhteiskunnalla on. Me teimme muitakin laskelmia Suomen instituutin kanssa ja katsoimme, kuinka paljon menetetään silloin, kun ihmiset eivät pysty tekemään työtä todelliseen eläkeikään. Ja tulos oli se, että Suomessa, ja en usko, että Suomi on huonoin esimerkki, 58,1 on keski eläke, eläkelähtö ikä, ikä 65-67 voisi olla muissa maissa, jos ajatellaan työvuosien menetystä, niin se on 6,9, eli käytännössä seitsemän vuotta työiästä on keskimääräinen tappio. Jos sitten katsotaan, että mikä tämä menetys on, jos katsomme näitä yksittäisiä maita vasemmalla puolella ja sitten koko Eurooppaa, niin voimme todeta, että varhaiseläkkeen aiheuttama tappio on 2400 milja 24 miljardia, 2400 miljardia. Eli 24 kertaa se raha, joka annettiin Kreikalle – siis 2400 miljardia on tappio ja se häviää sen takia, että ihmiset menevät vanhaiseläkkeelle. Ja tätähän voidaan tietysti, siis työuraa voidaan pidentää parantamalla työoloja. Ja tämä on sellainen asia, jota päätöksentekijät ja valtionvarainministeriöt, siis he eivät pidä minkälaisia hätäkokouksia, silloin, kun puhutaan Kreikasta, Irlannista ja muista. He, eivät, he pitävät tällaisia kokouksia, mutta eivät ajattele, että he voisivat saada suuria säästöjä aikaan omissa maissaan, jos parannettaisiin työoloja niin, että ihmiset voisivat tehdä työtä kauemmin kuin nykyään toimilla, nimenomaan työpaikalla niin, että ihmiset ovat terveitä ja tur- turvallisissa oloissa. Ja jos ollaan sairaita ja on erilaisia vammoja. Jos ihmiset eivät voi mennä töihin, niin mielestäni tärkeää on tosiaan pitää huolta siitä, että ihmiset voivat tehdä työtä ja se on ydinelementti työssämme. Ja siinäpä se, mitä itse asiassa halusin sanoa. Ja sitten viimeinen kalvo, jos katsotte sitä investointia, jota me käytämme työmarkkinoihin, jotta voisimme parantaa työoloja, työterveysoloja ja verrattuna sitten tappioon, niin tappiohan on huomattavasti suurempi, jos ajatellaan tätä investointia, tähän sitä investointia. Ja tämä on sellainen asia, mitä virasto aikoo ajaa muiden virastojen kanssa tulevaisuudessa. Ja toivon, että voimme olla tässä menestyksekkäämpiä kuin tähän saakka. Kiitos. Merci beaucoup. Je donne... No niin, kiitokset sitten seuraavaksi puheenvuoro. Christian Lepmeirille. Hän on tuon Serefopin johtaja. Sinne hän meidän valiokuntamme teki vierailun viime vuonna. Mielellämme nyt kuulemme teidän näkemyksenne ja toimintakertomuksenne. Olkaa hyvä. Toivon, että ette puhu riitä, liian pitkään, jos haluatte myös vastata kysymyksiimme. Thank you very much. Kiitos puhe. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. 2010 oli vuosi, jolloin poliittinen puitteisto laadittiin uuteen uskoon Lissabonin sopimuksen myötä. Eli nyt uusi strategia on täytäntöön pantu. Uskoisin, että En nyt halua kuulostaa oma hyväiseltä, mutta työmme on vaikuttanut tähän uuteen poliittisen asiakirjaan ja vaikuttanut siihen, että ammattikoulutus on ydinkysymys Eurooppa 2020-strategiassa ja siihen liittyvissä strategioissa. Toteaisin tai mainitsisin kaksi lippulaiva-hanketta uusi mittakaava uusille työpaikoille. Se pitkälti pohjautuu eh, CDFOPin kokemuksiin aikaisemmilta vuosilta. Vuosi 2010 oli varsin menestyksekäs meille. Joulukuussa esitimme ministeritapaamisessa, koulutusministeriön tapaamisessa esitimme asiakirjan, jossa huomioidaan Kööpenhaminan prosessi vuodelta 2002 vuoteen 2010. Pitää paikkaansa, että prosessi tähän saakka ei välttämättä ole suurestikaan vaikuttanut kansalaisten todelliseen elämään, mutta siitä huolimatta se on mahdollistanut paremman yhteistyön jäsenmaiden välillä. Ja muiden osallistujamaiden kanssa, jotka siis Kööpenhaminan prosessiin osallistuvat. Eurooppalaisten välineiden kehittely ja periaatteet saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti vasta, kun on kaikki täytäntöön pantu. Eli on erittäin tärkeää, että täytäntöönpanon vaiheessa, jossa nyt juuri ollaan, yhteistyö- ja koordinaatiotoimet hoidetaan hyvin. CD-robon tai yksi tärkeä osa sitä liittyy siihen, ettei se pelkästään pyri kehittämään näitä välineitä, vaan nyt täytäntöönpanon vaiheessa CDFOP valvoo sitä, miten asioissa edetään ja oman kokemuksensa pohjalta katsoo, tarvitaanko jatkokehittelyä. Tässä yhteydessä voidaan muun muassa mainita kansalliset laatupuitteistot ja sitten myöskin credit transfer-menettelyt. Ja liikkuvuuteen, avoimuuteen pyritään jäsenmaassa tietysti, kun puhutaan diplomeista. Euroopassa on tässä tärkeässä roolissa. Ja Ainakin yksi väline on näin saavuttanut myös kansalaiset. Nyt kyllä 7 miljoonaa CVtä on jo mm, käytetty. Tämä on kolme kertaa enemmän kuin komission jäsen Fiegel esitti vuoden 2010 tavoitteeksi aikoinaan. Kun vuoden 2005 helmikuussa Euroopassa käynnistyi 15 000 hakua oli tehty, eli huomattavasti vähemmän kuin mikä on tilanne nyt. Ja sitten työmme toinen osio, joka on teillekin varsin tuttu varmasti, liittyy tai tarpeiden ennakointiin. Tämä on asia, joka kuuluu mandaattiimme ja päivitystä. Tällä saralla tehdään säännöllisesti ja mietitään myöskin meteorologiselta kannalta näitä kysymyksiä, mutta tämä on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Taustalla on se, että kun puhutaan ammattikoulutuksesta, sehän on erittäin tärkeä asia työmarkkinoita ajatellen ja tarvitaan aina niiden taitojen kehittelyä, mitä kulloinkin työmarkkinoilla tarvitaan, ja näitä tarpeita on osattava annakoida riittävän hyvin. Ja sitten vihreät työt esimerkiksi tai terveydenhuoltoalalla, demografista syystä lisääntyvä työllistymistarve, nämä seikat on huomioitava ja kuuluvat meidän toimenkuvaamme. kehittelemme myöskin kielellisiä kysymyksiä, koska väärinymmärryksiä saattaa syntyä siksikin, että asiat muotoillaan hankalalla tavalla ja tämä hankaloittaa esimerkiksi koulutusohjelmissa onnistumista. CDFOP jatkaa ainakin vuoteen 2013 myöskin Vierailumatkojen tekemistä. 230 järjestettiin vuonna 2010 osallistuja yli 2000. Sedefopin tutkimustyö myöskin on ollut hyödyllistä. Tämä on tärkeä kysymys, koska tällä on vaikutusta investointipäätöksiin jäsenmaatasolla. tasolla kuinka investoida ammattikoulutukseen ja jatkokoulutukseen. Ja lopputulokset tullaan esittämään vuonna 2011 tähän liittyen. Ja kun tarkastellaan lyhyen aikavälin kannalta asioita, muutamaa seikkaa ehkä voidaan pitää uudenlaisena CDFOPing-työstä puhuttaessa. Ensinnäkin tuemme komissiota siinä, kun eh, katsotaan, eh, miten voidaan tehokkaasti liikkuvuuteenkin kiinnittää huomiota ja miten eh, liikkuvuuskysymykset myöskin huomioitaisiin paremmin ammatillisen koulutuksen yhteydessä. Ymmärtääkseni parlamentti meiltä eh, viestintästrategiaa pyysi pari vuotta sitten ja voin nyt ilolla todeta, että viestintästrategia on saatu aikaan ja sen täytäntöönpanokin on osoittanut, osoittautunut varsin menestyksekkäästi pääkohderyhmämme ovat ilman muuta poliittisia päätöksentekijöitä. Toisaalta sitten henkilöt, jotka ammattikoulutuksen saralla itse ovat töissä, mutta haluamme myös suurta yleisöä tiedottaa ammattikoulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme kehitelleet välineitä, joilla voimme suoraan olla yhteydessä näihin sidosryhmiin säännöllisin väliajoin lehdistötiedotteita. Eh, julkaisemme muun muassa koulutusohjelmista ja myös sähköisesti pyrimme näitä tietoja ja tiedotteita levittämään. Ja tätä työtä tulemme jatkamaan myös tänä vuonna. Eli pyrimme tekemään järjestöstämme nykyistäkin tehokkaamman automatisoimalla tiettyjä menettelyjä ja myöskin täytäntöön panemalla eh, tilin tarkastajien esittämiä suosituksia. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Juan Menendez Valdes seuraavaksi. Hän puhuu nyt sitten elämänlaadun ja työnlaadun parantamissäätiöstä. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la... Kiitokset puheenjohtaja. Gentlemen. Uh, I am Juan Menéndez Valdés, the new director recently appointed just niin, minä olen tämän uuden säätiön johtaja. Tämä on alkanut vasta joulukuun alussa ja tässä elin- ja työolosuhteita on tarkoitus parantaa ja Dublinissa tämä sijaitsee ja minä ensimmäistä kertaa täällä nyt puhun ja kerron teille ensimmäisistä tuloksista työstämme vuodelta 2010 ja myös 2011 tulevasta työstä. Me olemme tehneet tätä työtä strategisen puitekehyviteistömme sisällä neljän vuoden ohjelmassamme 2009-2012. Ja näin me sitten seuraamme näitä strategisia tavoitteitamme ja pyrimme takaamaan laadukasta tietoa omalta erityisalaltamme työolosuhteista, teollisuuden suhteista ja elinolosuhteista ja muutoksen hallinnasta. Ja me teemme tätä työtä kolmikantaisesti. Se on meidän vahvuutemme, tämä yhteistyö. Sitten puhun meidän työmme varsinaisista saavutuksista. Ensiksi mainitsisin, että me, me olemme käyttäneet 99,5 prosenttia talousarviostamme ja se nyt osoittaa tehoikkuutta. Ja me olemme pääosin käsitelleet seuraavia aiheita monien muiden aiheiden sisällä. Tässä neljän vuoden sisällä olemme voineet vähän sitten muokata tätä ohjelmaamme nykytarpeisiin kriisin näkökulmassa ja sen, sen takia olemme puhuneet myös tästä kriisin vaikutuksista uudelleenjärjestelyihin, työllisyyteen, yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja työn ja työllisyyden kehittämiseen. Me olemme tehneet myös kenttätyötä yhdessä Belgian puheenjohtajakauden edustajien kanssa ja esittäneet tulokset viidennestä Euroopan työolosuhdetutkimuksesta. Ja me tässä, tästä on nyt sitten jo 25 vuotta näitä tehty ja nyt olemme sitten saaneet tulokset 34 valtiosta. Olemme tehneet haastatteluja 25 kielellä ja yli 43 000 kasvokkain tapahtunutta haastattelua. Me olemme myös täällä parlamentissa maaliskuussa eh, seuraavia tutkimuksia esittäneet tästä joustavuudesta työmarkkinoilla samoin kuin yhteiskunnallisesta vuoropuhelusta ja myös sitten yritysten mahdollisuuksista kehittää lastenhoitoa ja Erityisesti olemme halunneet myös käsitellä siirtolaiskysymyksiä ja nuorten, eh, nuoria ihmisiä, joilla on joku vamma tai terveysongelma. Ja näihin me olemme sitten saaneet tukea myös tiedon keräämiseen eh, Euroopan tarkkailukeskuksista eh, työllisyyskysymyksissä ja Euroopan uudelleen, uudelleenjärjestelyvirastosta. Me olemme pyrkineet viime vuosien aikana ja tulevinakin vuosina tahdomme eri sidosryhmiemme kanssa, tehostaa yhteistyötä ja taata sen, että mitään päällekkäisyyttä työssämme ei sitten olisi. Ja näin teemme sitten tiukkaa ja tarkkaa yhteistyötä sekä komission että parlamentin kanssa, yhteiskunnallisten vuoropuhelijoiden kanssa ja tietysti myös sisarvirastojemme kanssa, jotka tässä pöydän edessä, pöydän takana istuvatkin. Me olemme tehneet yhteistyötä myös kansainvälisten järjestöjen kanssa monien, monissa eri hankkeissa sopimuksesta, kuten maailman työjärjestön ja OECDn kanssa. Olemme yhteistyötä tehneet. Sitten tähän tulevaan työhön tämän vuoden aikana meillä on varattu noin kaksi miljoonaa euroa tähän työhön. Ja tässä näissä dioissa nyt näette sitten, mihin tämä, nämä varat menevät. 80 prosenttia itse saan menee suoraan näihin pää toimiimme, eli tutkimuksiin, tarkkailukeskuksiin, kilpailukykykysymyksiin, elinolosuhteisiin eli, ja, ja elämänlaatuun ja sen sellaisen. 2011 työllisyysohjelmassa, työohjelmassamme me jatkamme muutamia aikaisempia hankkeita, mutta sitten kehittelemme myös uusia tutkimuksia. Eli me mietimme esimerkiksi muuttuvia työmarkkinoita ja uusia tekstejä sitten tästä joustoturvasta ja, ja sitten taantumassa olevien teollisuusalojen ennalta valmistamista ja sitten nai, nuorten, nuorten parempia mahdollisuuksia koulutukseen ja työhön. Ja sitten me käsittelemme myös erilaisia kumppanuuskysymyksiä ja tahdomme tehdä yhteistyötä kansallisella tasolla työntekijöiden suuntaan ja erityisesti keskustella työajasta ja tuottavuudesta ja työolosuhteiden suhteesta tähän näihin kahteen ja myös julkisen sektorin työpuolta. Ja sitten me puhumme kestävästä yhteiskunnallisesta suojelusta ja sosiaalisesta suojelusta ja me puhumme sitten työn liikkuvuudesta ja maahanmuuttajien liikkuvuudesta EUn ja itäisten naapurien valtioiden kanssa ja sitten eh, puhumme myös romaniväestön tilanteesta, samoin kuin eläkeen, eläkkeelle jäämisen jälkeisestä tuloturvasta. Me teemme erityisesti työtä elämänlaadun eteen eh, kenttätasolla ja me teemme kyselylomaketta juuri paraikaa tästä ja vuoden lopulla sitten teemme varsinaista kenttätyötä ja me sitten mietimme Europarametrin tietoja vuodelta 2009 ja 2010 ja keräämme niitä yhteen ja esitämme sitten tiedonantoja myös viidennestä Euroopan työolosuhteisuhde tutkimuksesta, josta jo puhuinkin, ja erityisesti siinä puhumme sitten työajan joustavuudesta ja työn ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja työn laadusta ja turvallisuudesta. Ja me myös sitten teemme tätä yritystutkimusta tulevan tämän vuoden aikana. Ja sitten seuraavaksi vielä me teemme työtä tarkkailukeskustemme kanssa, hyvinkin tarkasti keräämme tietoa, enkä puutu tästä nyt moneen ainoastaan muutamiin vuosittaiset tiedot, työajasta ja restrukturaatioista. Sitä teemme yhdessä työllisyyspääosaston kanssa näitä, neljännesvuosikatsauksia ja sitten vielä vuosittainen lapsa, vuosikatsaus. Ja me teemme myös arviointitiedonantoja kansallisista kysymyksistä kaikissa jäsenvaltioissa ja muutamia aiheita mainitsisin, eli palkkojen kehittyminen kriisin aikana ja yhteiskunnallisten vuoropuhelijoiden osallistuminen osallistuminen työttömyyspolitiikan luomiseen ja sitten nuori, nuorisotyöllisyyskysymykset. Ja me myös tuotamme tällaista alakohtaista vertailevaa tutkimusta ja sitä tehdään nyt juuri paraikaa. Ja jatkan vielä. Niin, me Kovasti myös haluamme tehdä työtä tiiviisti oman työmme valvonnassa ja kehittää haluamme kehittää vielä oman työmme tuottavuuden arviointijärjestelmää entisestään ja asiakirjojemme käyttöä tarkkailemme ja lainauksia meidän asiakirjoihimme erinäisissä tieteisissä tutkimuksissa ja kaikissa yhteyksissämme poliittisiin päätöksentekijöihin ja yliopistoväkeen ja niin poispäin. Me myös olemme, jatkamme erilaisia toimintasuunnitelmia ja muutamia, monia suosituksia. Ja Seuraavaksi puhun myös tästä strategiastamme ulkoiseksi arvioinniksi. Me nimittäin yritämme sitten ulkoisesti ja sisäisesti arvioida tätä neljävuotisohjelmaamme ja joitain tiettyjä erityisaiheita haluamme arvioida vielä tarkemmin. Vielä lopuksi huomauttaisin, että nyt tämän varsinaisen toimintasuunnitelmamme 2011 työ, työn esittämisestä halusin tässä vielä ilmoittaa, että tässä ihan alusta aloitamme ja suunnittelemme 2012 vuotta ja uutta viitekehystä seuraaville neljälle, neljännelle vuodelle. Me jatkuvasti tietysti pidämme yhteyttä eri pää ähm, sidosryhmiemme edustajiin ja erityisesti tässä yhteydessä tietysti parlamenttiin, esittelijöihin ja koordinaatoreihin pidämme yhteyttä ja kaikki teidän ehdotuksenne otamme tietysti mielellämme vastaan. Kiitoksia. Kiitokset tästä ja todellakin tervetuloa vain tänne työllisyysvaliokuntaan ensimmäistä kertaa asiaanne esittelemään ja mitä parhainta onnea ja menestystä tässä työnne työkaudellenne. Ja vielä sitten viimeksi Madame Serban. Ja tässä hän sitten johtaa tätä Euroopan koulutusvirastoa Torinossa ETF. Siellä me saimme käydäkin vierailulla viime vuonna. Rova Serban, olkaa hyvä. Eh, Anteeksi, niin. de la présence Niin, niin täällä meidän, meidän Kokouksessamme on myös kaksi asiantuntijaa, jotka parlamentti on nimittänyt ETFn johtoryhmään. He ovat nyt täällä kokouksessamme Medier ja Sarapakin. He ovat järjestäneet tällaisen oman sivukokouksensa ja heidän kanssaan voi sitten käydä keskustelua tämän kokouksen jälkeen nyt annan puheenvuoron rouva Servanille, olkaa hyvä. Euh, Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet. Haluaisin toivottaa teille myös hyvää uutta vuotta 2011 ja toivon, että meillä on hyviä tuloksia raportoida teille ja kansalaisille. Minus, mitä tulee lyhyen aikaan, joka minulla on käytettävissä, niin työn esittämiseksi, siis mehän toimimme Euroopan unionin puolesta. Euroopan unionin ulkopuolella 2010 on meidän viitevuotemme. Olemme työskennelleet 29 maassa ja haluan sanoa tämän, koska 2010 alussa Islanti liittyi ehdokasmaihin ja siksi 2011 toimintaamme tapahtuu kaiken kaikkiaan 30 maailmassa. Me, maassa me työskentelemme Euroopan unionin puolesta voidaksemme antaa opastaa ja maita niin, että ne voisivat lähestyä tai edetä, mitä tulee kestävään kehitykseen, sosia- kilpailukykyyn, sosiaaliseen kohesioon. Tämä on meidän tehtävämme ja yritämme siis ottaen huomioon, että EU on suurin tuen maksaja maailmassa yritämme saada aikaan lisäarvoa toiminnalla, jota voidaan tehdä, mitä tulee keskinäiseen riippuvuuteen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja reunavaltioiden kanssa. Joten me yritämme, meidän teema-alueemme, jotka hyväksyttiin vuonna 2008, minun on korostettava, että vuosi 2010 on toinen vuosi, jolloin koulutussäätiö toimii niiden sääntöjen mukaan, jotka sille hyväksyttiin vuonna 2010. Keskityimme hyvin pitkälle integroituun politiikkaan, jota maiden voisi, pitäisi voida soveltaa, jotta niillä voisi olla asianmukaista koulutusta, ammattikoulutusta, joka olisi laadukasta, niin että tällä tavalla voitaisiin edistää kehitystä, talouskasvua, vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä, koska minun on korostettava sitä, että maat, joiden kanssa me työskentelemme, ne ovat aina hyvin kehittyneistä, siis verrattavissa Eurooppaan, esimerkiksi puhun tässä Kroatiasta ja Islannista, ja meillä on myös sellaisia maita, siis ähm, äh, matalatuloisia maita, jossa tilanne on se, että siellä on yksinkertaisesti yritetään pysyä hengissä. Ja mitä vuoteen 2010 tulee, niin on sanottava, että kaikki toimintamme vuoden 2010 aikana, jolloin tarkoitus oli taistella sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Siis maathan tarvitsevat tai kaikkea tällaista toimintaa. Ja tässä mielessä järjestimme ennen kaikkea Kaakkois-Euroopan maissa temaattista politiikan vuoropuhelua pääkumppaneidemme kanssa voidaksemme sieltä erotella se, millä tavalla voitaisiin hallinnoida näiden maiden tai suhtautua näiden maiden erilaisuuteen Länsi-Balkanilla. Haluan korostaa tässä tosiseikkaa, että me emme ainoastaan auta maita, vaan yritämme myös edistää näiden maiden alue, alueellista yhteistyötä, mikä ei aina ole kovinkaan helposti toteutettavissa. Mutta jos ajatellaan 15 toimintavuottamme, Siis tämä koulutus tosiaan voi avata ovia ja jos tosiaan koulutus on yksi niiden pääteemoista, haluaisin korostaa sitä tosi seikkaa, että politiikan kehittäminen, analysointi, toiminta ja poliittisen dialogin, vuoropuhelun eh, ylläpitäminen, se on sellaista toimintaa, jota komissio meiltä perää. Mitä tulee sitten Kaakkois-Eurooppaan, niin toimintamme seurauksena, jos ajatellaan myös täytäntöönpanon seurantaa ja erilaisten ongelmien ratkaisua, joita näissä maissa on, mitä esimerkiksi sosiaaliseen syrjäytymiseen tulee, joka johtuu eri syistä, niin komissio on harkitsemassa monivuotista teknisen avun tukea näille maille – Säätiömme, siis komissio haluaa myös, että maat Kaakkois-Euroopassa eh, edistyisivät, mitä niiden kilpailuun tulee, siten, että kehitettäisiin niiden yksityissektoria. Mutta jos ei ole tarvittavaa osaamista, niin silloin, siis tässä tapauksessa säätiö haluaa todella työskennellä näiden maiden kanssa laatiakseen sellaista politiikkaa, joka voi vastata siihen osaamistarpeeseen, jota näillä, näiden maiden kansalaisilla on. Me esimerkiksi kehitämme ammattikoulutusta ja yritämme tosiaan taivuttaa keskeiset sidosryhmät harkitsemaan pitkän aikavälin politiikkaa niin, että voitaisiin hyvin integroidusti katsoa niitä epäkohtia, joita näissä maissa on. Mitä Torinon prosessiin tulee, niin sehän on pitkälti yksi meidän suuntaviitoistamme siis vuonna 2011 ja me todella toivomme, että meillä on mahdollisuus ja etuoikeus saada teidät Torinoon 10.11. toukokuuta, jolloin kaikki maat raportoivat omasta tilanteestaan. Mitä maiden päätöksentekijöihin tulee, niin työskentelemme myös erilaisten kansallisten ja ihan, äh, kansalaisjärjestöjen kanssa. Muun muassa työskentelemme myös työmarkkinaosapuolten instituutioiden kanssa niin, että niistä tulisi luotettavia osapuolia ja että ne voisivat käydä vuoropuhelua hallitusten kanssa asianmukaisista aiheista. Mehän jatkamme tätä toimintaa vuonna 2011 ennen kaikkea eteläisen välimeren alueella, jossa me kehitymme, keskitymme sosiaaliseen kumppanuuteen, jotta voisimme siellä tunnistaa oikeat taidot ja oppimismahdollisuudet, jotka voisivat johtaa siihen, että tätä osaamista voitaisiin näissä maissa saada aikaan. Mitä tulee sopimussuhteisiin, joita Euroopan unionilla on kyseisten maiden kanssa – Viittasin Kaakkois-Eurooppaan ja tässä olen maininnut esimerkiksi ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat, mutta on muitakin maita, joiden kanssa on erilaisia sopimussuhteita. Ja aihe, joka kiinnostaa meitä ja on erittäin tärkeä, on liikkuvuuskumppanuus, jota on, joka on menossa Moldovan kanssa ja vuonna 2011 aloitamme tämän toiminnan myös Armenian kanssa. Mistä tässä on kysymys? Siinä on kysymys siitä, että tässä tuetaan paluumuuttajia Euroopasta. Jos he ovat halukkaita muuttamaan takaisin, niin heidän kykynsä tai osaamisensa ja taitonsa on tunnustettava. Ja tässä on kysymys siitä, että tunnustetaan heidän taitonsa ja kokemuksensa. Ja tämähän on tietysti erittäin tärkeää näille maille. Ja kaiken tämän täytyy olla tietysti laadullisesti varmistettua. Me olemme työskentelemässä myös tämän liikkuvuuskumppanuuden puitteissa. Yritämme saada aikaan jonkunnäköistä laadunvarmistusta, mitä näiden taitojen tai tämän osaamisen tunnustamiseen tulee. Vuonna 2011 me keskitymme ulkoiseen ulottuvuuteen, mitä laatu kehyksiin tulee, kehykseen tulee, joka on sellainen väline, jota koulutussäätiö tukee ja joka on EU-tasolla hyväksytty ja sen tarkoituksena on tunnustaa kaikki nämä taidot, kaikki tämä osaaminen. Ja arvoisat jäsenet, lokakuussa Puolan puheenjohtajakaudella aiomme saada aikaan tällaisen e-perustan, jossa kaikki maamme voivat katsoa, mitä EU tekee, ja tämä on sellaista työtä, jota tehdään yhdessä Sedefopin kanssa ja on etuoikeus minulle raportoida siitä, miten meidän virastomme tekevät yhteistyötä ja sen teen mielelläni. Niiden muutaman minuutin aikana, jotka minulla vielä on, niin 2011 Unkarin puheenjohtajakaudella aloitamme työn, mitä tulee kvalifikaatio kehykseen. Siinä on kysymys siitä, että yhdistetään jäsenvaltiot ja ei-jäsenvaltiot ja katsomme sitä, millä tavalla koulutus ja innovaatio voivat näillä alueilla olla kehityksen moottoreita. Ja minulla on etuoikeus jatkaa työskentelyä myös Ekosokin kanssa ja alueiden komitean kanssa näiden maiden valmistelussa. Mitä tulee sitten terveeseen hallintoon, naapurimme ovat raportoineet, ja minulla on myös etuoikeus raportoida, että jo toista vuotta koulutussäätiö voi käyttää 99,9 prosenttia budjetistaan. Ja mitä tähän tulokseen tulee? Siis me voimme Mitä suoritusperusteiseen me tulee, niin 2011 aiomme käynnistää myös keskustelun siitä, miten koulutussäätiön kannalta uudet rahoitusnäkymät, miten niiden pitäisi toimia. siksi olen erittäin, minulle on erittäin suuri kunnia, jos vuonna 2011 teillä olisi mahdollisuus Pyydän anteeksi, ääni häipyi. Haluaisin kuitenkin kiittää tässä vaiheessa rouva puheenjohtaja. Merci beaucoup. Nous en venons euh, aux orateurs euh, inscrits, mais avant de leur... Kiitokset. Niin, nyt sitten keskustelua, mutta ensiksi haluaisin herra Bulonin toivottaa tänne tervetulleeksi. Hän on saapunut tänne sen jälkeen, kun Gryni täältä lähti tuonne kansalliskokoukseen. Joka tapauksessa toivon mitä parainta yhteistyötä myös teidän kanssanne. No niin, nyt sitten kaikille niille, jotka halusivat puheenvuoroja, niin annan kohta puheenvuoron, mutta esittäisin tähän heti kärkeen itsekin kysymyksen Takalalle tästä tutkimuksesta, jonka, jota olette johtanut. Eli mitä tuloksia ne te olette nyt saaneet tästä meidän näkökulmastamme katsottuna, kun olemme lainsäätäjiä ja täällä komission ohjelmia tarkkailemme. Eli kun näitä uusia riskejä ja vaaroja on näillä aloilla, No, tietysti te nyt joudutte tässä sitten vähän lähtemään omasta ö, toimenkuvastanne pois, koska tässä puhun nyt näistä tutkimuksista ja kysyn sitten nyt ihan mitä käytännössä tapahtuu, mutta mitä, mitkä etusia kysymykset ovat nyt meitä koskemassa ja joiden pohjalta meidän pitäisi sitten ryhtyä kiusoittelemaan komissiota tuloksien saamiseksi siihen suuntaan, mitä tekin saitte näistä tutkimuksista Shervanille sanoisin seuraavaa. Tiedän, että tämä on tällainen säätiö sinänsä, joka ei osallistu varsinaisesti poliittiseen keskusteluun itsessään. Tämä liittyy, eh, mutta kuitenkin esitän kysymyksen eh, siitä, kun ajattelemme, mitä Tunisiassa tapahtui, niin ja se tietysti varmaan osittain on otettu huomioon tässä ohjelmassanne. Mitä me voimme nyt eh, oppia tästä tilanteesta ohjaamisessamme kansanvaltaan ja erityisesti oikeudellista yhteistyötä mietin ja oikeusalan ammatinharjoittajia, jotta tämä lahjontajärjestelmä voisi pikapuoliin purkautua. Aiotteko te nyt jollain tavalla uudelleen sitten muokata tätä ohjelmaanne ja onko näin ehkä jo tapahtunut? No, jos te olette jo ennakoineet tätä, niin varmasti teillä on sitten sanottavaa vielä tästä Tunisian tilanteesta ja voisitte ehkä vähän valottaa tilannetta meille. No niin, sitten meillä on vielä noin parikymmentä minuuttia aikaa ja listallani on seitsemän puheenvuoron pyyntäjää. Kiitos äh, puheenvuoropyynnöistänne, mutta toivon teidän puhuvan mitä lyhyimmin. Serkas, ensiksi olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluan aivan lyhyesti esittää puheenvuoroni, koska mun muutkin demarit tässä ovat viitanneet tiettyihin virastoihin. Kiitän näitä neljää johtajaa, jotka ovat saaneet tänne. Toivotan heidät tervetulleeksi tänne myös koko demarien puolesta. Ja kunnioitamme kovasti työtä, jota he tekevät politiikan täytäntöönpanemiseksi, josta me olemme vastuussa myös tässä valiokunnassa. Se on minun työryhmäni tämä päätavoite myös. Ja meidän päätarkoitus on juuri se, että me emme ainoastaan tarkkaile tilannetta työmarkkinoilla nykyhetkellä, vaan myös pyrimme ennakoimaan tulevaisuutta hivenen ja vähän sitä, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti on tulossa, kun nyt taas tuotantotavat muuttuvat ja työntekotavat muuttuvat ja näistä sitten sitten saadaan tuloksia näistä neljästä eri virastosta, joiden suuri tehtävä on ikään kuin ennakoida tulevaa ja arvioida sitä tulevaisuutta. Ja erityisesti pitää mielessä se, että mikään ei ole pysy sekaisena, kun oli aikaisemmin, ei työturvallisuus, ei koulutus, ei yhtään mikään, eli mikään teidän aloistanne ei pysy sellaisena kuin aikaisemmin menneisyydessä oli, eli tulevaisuus ei taatusti ole samanlainen kuin aiemmin, joten minä haluaisin tietää, miten te tässä tätä tulevaisuutta sitten EAJOTE ennustaa. No sitten Lehmajerille minä ja puoluetoverini ovat miettineet kovasti sitä, että meidän täytyy esittää nämä asiat myös julkisesti, eli ei ainoastaan lukita itseämme jonnekin omiin piiloihimme, vaan meidän täytyy puhua yritysmaailmassa, ammattijärjestöille, kansalaisille, kaikille, koko yhteiskunnalle täytyy näistä kampanjoista ja tiedotusvälineistä ja muista puhua, jotta Euroopan kuva voisi parantua. Ja vielä lopuksi sanoisin pari sanaa, eli toivotan Eurofoundin johtajan tänne, Mendes Valdesin tänne, tähän hän juuri äsken tähän työhön saavuitte. Ja koska olette täällä aivan uusi, niin huomauttaisin vain, että täällä on pelkästään ystäviä täällä salissa. Ja älkää murehtiko lainkaan. Usein me täällä syytämme ja rettelöimme hallituksia vastaan, mutta tässä tapauksessa me olemme kyllä täysin teidän takanamme eli toivon ystävyytemme jatkumista. Madame Morin, puis Madame Régnier. Morin, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Kiitos. Haluaisin kiittää ensiksi neljää viraston johtajaa, jotka ovat puhuneet toinen toisensa jälkeen, koska olen sitä mieltä, että minun on myönnettävä, että kun työskentelin näiden virastojen kanssa, niin siis tässä mietin jossain vaiheessa sitä, että nämä virastot tavallaan rönsyilevät, mutta kun olen työskennellyt ja nähnyt ne tutkimukset, joita tuotatte, niin olen varma yhdestä asiasta, eli se on se, että emme hyödynnä tarpeeksi sitä työtä, mitä te teette, koska ne itse asiassa antavat meille paljon ja valottavat hyvin paljon niitä näkymiä, joita meitä pitä, meillä pitää kaikilla olla. Joten kiitos siitä, että olette tulleet tänne. Aivan liian lyhyesti olette saaneet esitellä toimintanne. Haluaisin kuitenkin esittää kaksi kysymystä, jatkokysymystä työturvallisuus- ja työterveysviraston johtajalle. Ja ensimmäinen kysymys on se, että te sanoitte, että yksi kolmas osa työntekijöistä eivät ole työpaikalla nykyään. Voisitteko ehkä kertoa lisää siitä, miksi näin on ja niistä seurauksista, joita tällä saattaa olla. Ja toinen kysymys, jonka haluan esittää teille, on se, että millä tavalla voitaisiin paremmin jakaa se taakka, jota ennenaikaista varhaiseläke merkitsee. Siis sanoitte, että täytyisi mobilisoida, että täytyisi siis koko työelämää ja työoloja parantaa. Ja kun katsotaan sitä valtavaa rahamäärää, joka hävitään tässä, niin millä tavoin voitaisiin tosiaan päästä tästä – pinteestä. Mitä sitten Sedefoppiin tulee, haluaisin sanoa puheenjohtaja teidän edessänne, että tämä tutkimus, matkamme, siis marraskuussa tehän olitte silloin Torinossa, Nadja Hirsch ja edustaja Papadopoulou olivat erittäin kiinnostuneita ja ennen kaikkea siitä, kun puhuttiin uusista kvalifikaatiosta, mitä tulee uusiin työtehtäviin, työpaikkoihin. Ja kun ajatellaan yleensä työn kehitystä ja kun tiedetään, mikä menestys teillä on ja asioita täytyy kutsua oikealla nimellään, mitä tulee Europassiin. Ja nykyäänhän on hyvin nähtävissä se, että meidän pitäisi hyvin nopeasti saada aikaan uudet ammattikvalifikaatiot, joita uusissa työtehtävissä uudet työt, työt vaativat. Tämähän on tietysti hyvin vaikea ongelma meille, siis se millä tavalla voidaan jo työmarkkinoilla olevia kouluttaa niin, että he voisivat saada näitä uusia kvalifikaatioita. Ja haluaisin tietää, mitä neuvoja teillä on ja mitä mahdollisia osviittoja. Ja sitten Rova sehvanille haluaisin sanoa, että arvostan ennen kaikkea sitä, että virastot työskentelevät keskenään. Ja varmasti voi olla sellaisia strategioita, jotka voivat olla alueiden välisiä, esimerkiksi Euroopan ja sitten esimerkiksi siis sellaisia strategioita, jotka voivat olla jollain tavalla tai edesauttaa jollain tavalla tulevaisuudessa. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää johtajia ja arvostan kovasti työtänne, mutta puheenvuorossani esittäisin asia, joka liittyy Dublinin säätiöön. On oikein hyvä mielestäni, että nyt nuorisotyöllisyyttä painotetaan tulevaisuudessa. Se on meillekin erittäin tärkeä asia. Tämän lisäksi nostaisin vielä esiin sen, kuinka tärkeää on, että kriisi, joka vaikuttaa elämänlaatuun moninkin osalta, niin silti ollaan tiukkona. Tämä on tärkeää, nämä työt ovat tärkeitä, koska muiltakin on tullut tutkimuksia ja aina ne eivät ole sävyltään samanlaisia. Ja tämän lisäksi toteaisin vielä, kuinka tärkeänä pidän sitä, että yhteistyö, jonka mainitsittekin, joka syntyy, eli että siinä huomioidaan ILO, OECD myöskin koska OECD varmasti voidaan paljon myös oppia ja tällainen yhteistyö olisi todellakin toivottavaa. Ja mitä tuleviin töihin tulee, pitäisin tai pidän varsin tärkeänä sitä, mitä teette. Ja jos työt tähän suuntaan vahvistuvat, se on oikein hyvä asia. Jos siis eh, työt tehdään kuunnella, voidaan eh, työilmapiiriä tarkastella indikaattoreiden kautta. Ja paljon hyvää onkin jo tällä saralla tehty. Ja hyvä olisi, jos eh, vielä jatkossa enemmän näissäkin kysymyksissä töitä tehtäisiin. Kiitos. Madame Hirsch. Hirsch, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja omalta osaltani ja alle ryhmältämme lämpimät kiitokset näistä alustuksista. Tässä paljon kehuja jo esitettiin. Näihin voin yhtyä ja omalta osaltani kiittää, että oli mahdollista, kun itse olen täällä uutena mukana, niin oli hienoa käydä marraskuussa Sede Fopilona vieraana huomasin sen, eh, kuinka tarvitaan erikoistumista, jotta on mahdollista saada tarvittavat tiedot itse ammatti- ja jatkokoulutuskysymyksistä. Eh, laadin mietintöä yhteydessä Eurooppa 2020-strategiaa ja matkasta ilman muuta oli hyötyä. Sain tietoa tutkimuksista, lähteistä. Olen ne voinut nyt huomioida ja tämä on todellakin tärkeä eh, tietolähde meille täällä parlamentin jäseninä. Oma kotimaa on kaikkien tiedossa, mutta mikä on sitten tilanne Euroopan laajuisesti on asia ja siinä sitten se on tärkeä lähde. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja varmasti tulevaisuudessa opimme muutkin virastot ja säätiöt paremmin tuntemaan. Kiitos. Madame Steinrück, puis Monsieur de Rosa. Rouva Steinrück, olkaa hyvä. Ja, nein, dank, meine Niin, haluaisin kiittää kaikkia kaikkia, mutta Serbonille ETFltä esityisesti sanoa, että kiitokset hyvin tehdystä työstä ja tämän vuoden työohjelmaan ne olen tutustunut ja seurasin alustusta ja näyttää siltä, että olette menossa oikeaan suuntaan, koska koulutus on varsin tärkeä asia hakijamaissa. Olen käynyt viimeisten kuukausien aikana Kosovossa varsin usein ja ollut yhteydessä nuoriin ihmisiin ja koulutusjärjestöihin. Ja varsin tärkeää on nimenomaan koulutus, kun halutaan tukea tällaisia maita. Koulutus muodostaa hyvän pohjan, kun ajatellaan hyviä työpaikkoja ja toisaalta työoloja, ettei lähde liikkeelle tällainen negatiivinen kierre ja spiraali. Ja kolme kysymystä, eli mitkä ovat tärkeimmät kumppanimaanne? Tehän mainitsittekin, että kumppanimailta saatte ehdotuksia, toiveita, ja mitkä teidän mielestänne olisivat tulevina vuosina näitä tärkeimpiä aihealueita? Kiitos. Monsieur Ponces de Rosa, puis Madame... De Rosa ja sitten Edith Bauer, olkaa hyvä. Uh, thanks very much. And, uh... Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia virastoja e- esityksestä. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ennen kaikkea ensiksi työturvallisuus- ja työterveysviraston edustajalle. Tärkeää on Irlannissa ollut se, että maatalouden velka on kaksinkertaistunut verrattuna vuoteen aikaisemmin. Ja tässä on ollut selvä taantumussuunta. Haluaisin tietää, että mitä tällainen tilanne, saako se aikaan tutkimuksen? Onko se vain sattuma? Vai onko tässä kysymys siitä, että järjestelmä on romahtanut? Eli mitä itse asiassa on tekeillä? Vai onko niin, että tämä on kehityssuunta, joka on havaittavissa koko Euroopassa? siis ennen kaikkea Irlannin maataloudessa on tietysti paljon ihmisiä, jotka työskentelevät omaan laskuunsa. Siellä on koneistoa ja niin edelleen, käytetään koneita ja niin edelleen. Ja sehän on tietysti yksi riskitekijä myös. Toinen koskee Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiötä. Tämähän on kotikaupungissani ja varmasti helppo on silloin käydä kylässä. Mutta tässä haluaisin puhua joustoturvasta. Jos ajatellaan äh, raporttia mietintöä, joka koskee yritysten joustoturvaa, vaikuttaa siltä, että kuluneina vuosina on ollut sellainen suuntaus, joka on merkinnyt vähemmän turvaa, eli suurempaa turvattomuutta yrityksissä. Mietin sitä, että onko se sellainen asia, jota te aiotte tutkia uudessa tutkimuksessanne. haluaisin kysyä myös, että minkälainen aikasuunnitelma on, mitä tähän tutkimukseen, mitä tähän tutkimukseen tulee ja miten kattava se on, onko tässä kysymys vain joistakin jäsenvaltioista vai kaikista jäsenvaltioista. Ja toinen sitten koskee kestävää ja tehokasta julkissektoria. Mitä se itse asiassa teidän mielestänne kattaa? Puhutaanko tässä valtion virkamiehistä vai valtiollista yrityksistä vai mitkä, mitä tämä käsite kattaa? Ja lopulta pyydän anteeksi kaikkia näitä kysymyksiä, mutta romanien elinoloja, siihen on keskitytty ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia, mutta haluaisin tietää, kattaako tämä myös, siis Irlannissahan esimerkiksi tämä Irlannissahan on tällainen nouseva ongelma, joka koskee travelers eli kiertolaisia. Jos ajatellaan näiden lukumäärää, niin se Irlannissa ainakin on huomattavasti suurempi kuin romanien määrä. Ja heidän elinolonsahan ovat varmasti paremmat kuin romanien. Haluaisin tietää, minkälaisia ajatuksia teillä on tästä. Kiitos. Merci, monsieur de Rosa. Kiitokset. Niin, Rosa, niin Dubliniin me menemme 20. ja 21. kesäkuuta. Tämä vaan tiedoksenne. Ja me menemme myös Bilbaoon toukokuussa 8. 8 17. ja 18. päivä. Eli näin voitte varautua. No sitten Bauer ja sitten vielä sen jälkeen yksi puheenvuoro. Kiitokset, kun sain puheenvuoron. Minä haluaisin edustajille osoittaa suurta kunnioitusta heidän, heidän työtään kohtaan täällä meidän valiokunnassamme tarvitaan paljon kaikkien näiden virastojen työtä. Lisäisin vain seuraavat kysymykset Takalalle. Voisitteko te vielä kertoa meille varhaiseläkeestä, eli miten varhaiseläkettä varhaiseläke jakautuu naisten ja miesten välillä. Olisiko teillä jotain tarkempaa tästä sanottavaa? ja minkä vuoksi sitten esimerkiksi naisten ja miesten välillä varhaiseläkkeelle jäämisessä on eroja. Ja sitten esittäisin kysymyksen Sedefopille. Jos oikein muistan, niin olette laatineet erittäin kiinnostavan tekstin, jota käsittelimme täällä valiokunnassamme 19 talouden alasektorista ja erityisesti keskityttynä tähän ennalta valmistelevaan tietoon Euroopan tilanteesta. Ja tuossa esityksessänne painotitte eri toteen tulevia pätevyyksiä ja ammattikokonaisuuksia Euroopassa ja liikkuvuutta ja talouden muutoksia myös. Eli tätä haluaisin sitten vielä tarkentaa. Milloin saamme tutkimuksesta lopulliset tulokset? Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä eri esityksistänne ja palata ilmiön, joka koskee työn organisaation kehitystä 30 vuoden aikana. Äh, siis hyvin paljon on yksilöllistetty pidätetty henkilöitä ja yrityksissä voidaan sanoa, että hyvin paljon tunnetaan huonovointisuutta yrityksissä. Jos ajatellaan erilaisia psykososiaalisia riskejä, nykyäänhän työ voi myös tappaa. Joko siten, että tapahtuu tapaturma, mutta sitten se voi todella tappaa sellaisenaan. Siis on kysymys siitä, minkälaista ennaltaehkäisypolitiikkaa voisi olla. Mitä tulee esimerkiksi työlääketieteeseen, kuinka aiotte toimia, jotta voisitte kuunnella kaikkia niitä, jotka hälyttävät, soittavat hälytyskelloja. Useinhan tällaiset ihmiset, heitä ei haluta kuunnella, vaan heidät suljetaan kaappiin Millä tavalla, jos ajatellaan tätä ennaltaehkäisyperiaatetta, kaikkea tätähän on tietysti ennakoitava, koska nykyään työolot, jos ajatellaan meidän kehittynyttä yhteiskuntaa, esimerkiksi uusia kemiallisia tuotteita. Täytyy esimerkiksi varoa silloin, kun kysymyksessä ovat raskaat naiset, nuoret ja niin edelleen niin, että ei tapahdu, käy niin, että kymmenen vuotta myöhemmin ollaan kroonisesti sairaita tai syöpäsairaita. No niin, varmaankin olette nyt saaneet kirjatuille kaikki nämä kysymykset, joita teille on esitetty. Eh, tässä nyt ikään kuin vaikuttaa siltä, että oltaisiin menty supermarkettiin ja jokaiselta hyllyltä jotain otettu. No, joka tapauksessa jokaiselle teille annan viisi minuuttia vastausaikaa. Toivon, että te pidätte tiukasti kiinni tästä. Eh, voitte nyt vastata näistä kysymyksistä, näihin kysymyksiin, jotka juuri suoraan teille esitettiin, eli ei muiden kysymyksiin. Aloitan nyt sitten päinvastaisesta järjestyksestä, eli annan puheenvuoron Rouva Servanille viisi minuuttia. So, thank you very much in this. So then I will concentrate... Niin. Tunisia, asia, miten se meidän töihimme vaikuttaa. Niin, jo aikaisempina vuosina Olemme olleet yhteydessä valtioihin, joissa poliittista turbulenssia esiintyi, eikä näistä oikein ole opittu, mutta tärkeää on kuitenkin, että EU, kun se toimintatapojaan ja ulkosuhteitaan muokkaa, keskittyy ammattikoulutus- ja työllisyyskysymyksiin, pitää mielessä myös ulkoisen ulottuvuuden aina. Ja tässä äh, akikommunitaari tulee huomioida tai se, kuinka siinä tämä sosiaalinen vuoropuhelu huomioidaan. ETFllä on mahdollisuus tukea eh, sosiaalista kumppanuutta, ei pelkästään yhteydessä hallituksiin, vaan myöskin muihin tärkeisiin sidosryhmiin maissa. Ja nyt on mahdollisuus jatkaa vuoropuhelua kyseessä olevien maiden kanssa. Ja sitten lisää arvoa opitusta liittyy myöskin siihen, miten poliittisella tasolla toimitaan. Jos toimintatapa hyväksytään, niin on helpompi jatkossa toimia, koska lähtökohta on jo olemassa kyseisen maan kanssa. Ja pyrimme myöskin välttämään sitä, että korruptio ei leviäisi. Se on todellinen ongelma monissa maissa. Hallitukset ovat totalitaarisia ja varsin usein valtaa tällöin käytetään korruptoidulla tavalla eikä suinkaan toimita avoimesti. Ja jos on mahdollista tehdä yhteistyötä myöskin työllisyys- ja koulutuskysymyksissä, niin tällöin pyrimme muuttaa hieman suhtautumistapaa myös siihen, mitä pidetään tilinpitovelvollisuutena ja avoimuutena. Nämä käsitteinä jo joidenkin kumppanimaiden kanssa katsotaan melko oudoiksi. Mutta tällä tavalla pyrimme lisäarvoa aikaan saamaan. Aina me emme vastaa näistä kysymyksistä, me toimimme oman mandaattimme puitteissa – Kirgistanin kanssa esimerkiksi vuoden alussa olemme olleet yhteydessä ja tänä vuonna sitten olemme yhteydessä Libanonin, Tunisiaan ja muihin valtioihin myöskin. Ja toivottavasti edistyy demokraattinen kehitys näissäkin maissa. Ja olemme oppineet sen verran, että on erittäin tärkeää keskittyä oikeanlaisiin taitoihin ammattikoulutus ja koulutus ei aina tarkoita sitä, että tulee esittää muutosta kansalaisille, vaan on erittäin tärkeää voida mahdollistaa yhteiskunnassa oikeanlaiset kehityskulut. Ja koulutusstrategia 2020 tuokin esiin sen, että aktiivinen kansal- Laillisuus on yksi osa-aspekti tässä kokonaispaketissa ja tulee sitä jatkossakin olemaan. Ja kun tarkastellaan, mitä Kosovossa olemme tehneet ja muuallakin ja mitä tapahtuu kumppanimaidemme kanssa tänä vuonna, haluaisin kiittää siitä, että dokumentoinnissa TFN toimit on huomioitu, kun ollaan yhteydessä näihin maihin. Kosovon poliittiset muutokset eh, huomioiden jatkuvuus voi olla mahdollinen. Ja Tunisian nostin esiin, koska tässä tehdään erilaisten sidosryhmien kanssa töitä. Ja tämä lisää uskottavuuttamme myöskin jatkuvuutta ajatellen. Tänä vuonna Kosovossa keskitymme erityisesti eh, kes, äh, tähän äh, keskitettyyn hallintotasoon, jotta mahdollistetaan se, että kaikki toimijat voivat panostaa toimien täytäntöönpanoon ja vaikuttaa omalta osaltaan. Vuonna 2011 yleisesti ottaen pääpainopisteemme, ja tällöin ei puhuta pelkästään Kosovasta, liittyy toimien kehittämiseen, taitojen kehittämiseen, kun huomioidaan kunkin maan tarpeet mutta on maita, joissa työmarkkinatahoja ei ole ja tällöin tulee lähteä liippeelle liikkeelle instituutioiden kehittämisestä ensisijaisesti ja sitten eh, keskittyä myöskin tähän taitoulottuvuuteen eh, maahanmuuton osalta, koska kun Euroopasta maahanmuuttajat palaavat takaisin, niin Eurooppa ei aina voi kaikkia kustannuksia hoitaa, mutta jos eh, turbulanssia eh, lähimaastossa ilmenee, niin on olemassa suuri riski, että maastamuutto eh, lisääntyy ja siihen on kiinnitettävä huomiota. Tanskalainen strategia, se on huomioitu ja on erittäin tärkeää, että senkin mukaisesti voimme tehdä näiden kaikkien maiden kanssa hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitokset sitten Juan Mendes Valdes, olkaapa hyvä. Thank you very much. Let me start by thanking all, all the... Kiitos. Kiitos kaikista kysymyksistä ja ystävällistä sanoista. Alejandro Serkasilta. Mitä sitten tulee eri kysymyksiin, joita olette esittäneet, muun muassa kriisi, kriisin vaikutukset. Tämä on ollut yksi tärkeimmistä työsaroistamme kuluneena kautena ja jatkuvasti. Eli millä tavalla voimme valvoa niitä, sitä vaikutusta, mikä kriisillä on. Ja yritämme myös samalla kääntää katseemme tulevaisuuteen. Siis äh, kriisihän ei ole ikuinen ja siksi on katsottava myös tulevaisuuteen sen jälkeen, kun talous tai tilanne on alkanut elpyä – millä tavalla voisimme oppia kriisistä ja miten voisimme oppia myös prosessissa, jossa luomme uusia työpaikkoja. Olemme täysin samaa mieltä, että on tärkeää tai jatkaa työtä, jonka aloitimme jo viime vuonna, jolloin kehitimme tällaisen vertailevan analyyttisen raportin – jossa kokoamme kaikkien jäsenvaltioiden tietoja ja teemme sitten vertailevan analyysin. Tämä aiotaan julkaista tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Ja aiomme täydentää tätä uusilla projekteilla, jossa tosiaan katsomme niitä ihmisiä, jotka eivät ole työelämässä eivätkä liioin ammattikoulutuksessa. Mitä tulee olen täysin samaa mieltä siitä kommentista, joka esitettiin, että emme ole mikään puhdas tutkimuslaitos, vaan yritämme äh, antaa tai yritämme auttaa politiikan teke- tekijöitä ja 25 prosenttia budjetistamme on ennen kaikkea nimenomaan omistettu kommunikaation viestintään. Olemme aika pieni virasto, jolla ei ole kovinkaan suuria varoja, joten me yritämme esimerkiksi katsoa, miten voisimme erilaisia yhteistapahtumia saada aikaan eri Euroopan toimielinten kanssa, parlamentin ja muiden. Mitä joustoturvaan tulee, niin meidän täytyy katsoa kattavaa eri toimien pakettia, johon myös työ- tai joustoturva kuuluu. Ja meidän pitää miettiä, millä tavalla pannaan täytäntöön tätä konseptia kriisiaikana. Ja yritämme tässä jatkaa toimintaa täydentävillä analyyseillä ja katsomalla myös kaikkia niitä hyviä toimintatapoja, joita komissio on voinut ko- koota ja erilaista politiikkaa. Yritämme sieltä tunnistaa kaikkein parhaimmat toimintatavat kaikista jäsenvaltioista. Mitä tulee julkissektoriin, tämähän on sellainen aihe, jota aiomme, olemme analysoineet eri hankkeissa viime vuonna ja tänä vuonna aiomme sen myös tehdä. Mutta tässä on kysymys julkissektorin keskeisistä hallinnon aloista me aiomme keskittyä tähän pieneen saaraan. Ja sitten mitä romaneihin tulee, niin tässä on kysymys hyvin vaatimattomasta hankkeesta. Komissio esitti meille tästä pyynnön ja aiomme aloittaa tutkimuksen, johon, joka ei tule olemaan kovinkaan kallis mutta jossa keskitytään ennen kaikkea romaneihin. Merci beaucoup, monsieur Christian. Euh, Kiitokset. Sitten Leedmeier, olkaa hyvä. Thank you also. Kiitos. Kiitos ystävällisistä sanoistanne ja myös kysymyksistä. Herkäsin kysymykseen vastaisin ja myöskin äh, tähän toiseen kysymykseen yhteisesti niin, taitojen arviointiasia, ennakointiasia ei ole uusi asia. Skillforecastin emme ole sitä nyt käsitteenä keksineet tässä, mutta uutta tässä on se, että tarkastelemme mekanismeja, jotka mahdollistaisivat sen, että tätä arviointia voitaisiin huomioida paremmin ja hyödyntää paremmin myöskin ammattikoulutuslaitoksissa, eli että tällainen yhteys syntyisi ja se on tässä uutta. Ihan tekin viittasitte. Ei ehkä voida sanoa, että ollaan kehityksen edellä, mutta ehkä voitaisiin sanoa, että huomioitaisiin hyvissä ajoin eh, ammatilliset tarpeet. Eikä tämä koske pelkästään eh, peruskoulutusta tai nuorten ihmisten koulutusta, vaan myöskin aikuiskoulutusta. Ja kun demograafinen kehitys mielessä pidetään ja muistetaan, että keskipitkällä aikavälillä työvoima ikääntyy ja työelämässä pysyminen jatkuu ja näin ollen vaarana on se, että saattaa olla, että taidoissa on vanhentumissa Joskus tulisi ehkä vaihtaa kuitenkin tehtäviä, niin tämä kysymys tulee olemaan erittäin tärkeä jatkossa aikuiskoulutuksen saralla emme ole kovinkaan menestyksekkäitä vielä tähän saakka olleet. Eli on ymmärrettävä, mitä ihmiset tarvitsevat. Ja lisäongelmana tässä on vielä eh, sekin, että tässä puhuttiin summista 78 eh, miljoonaa, mutta että tämä sitten luonnollisesti vähän vähenisi, mutta eh, edelleenkin on muistava se, että tässä puhutaan työ väestöstä, joka on saanut alhaisen koulutuksen. Ja jos on alhaisen koulutuksen saanut ja vielä ikääntynyt työntekijä, niin tilanne on varsin huono työelämässä. Ja CDFOP keskittyykin töissään myös siihen seikkaan, kuinka voitaisiin eh, miettiä sitä, mitä tehdä, mitä on tähän saakka jo tehty ja kuinka olisi mahdollista aikuiskoulutuksen tilaa parantaa. Kiitokset myös Bauerille esitetystä kysymyksestä. Pahoittelen tässä nyt hieman. No, pointtini oli varsin tärkeä, eli varsinainen konkreettinen tietotaito ja ammatista tarvitaan tietyllä alueella ja vain aluetasolla ja sektorikohtaisesti näin ollen tilanne voidaan määritellä. Eli on tiedettävä, mikä on kunkin alueen mm, tilanne. Tätä valitettavasti Sedofop ei voi kuitenkaan resurssinsa puitteissa hoitaa. Eli sektorikohtaisia neuvostoja näin ollen olemassa. Euroopan unionin toimesta perustettuja eh, työllisyyden pääosassa näistä, josta me annamme tähän oman panoksemme. Meidän mm, roolimme on tarkkailija rooli tässä yhteydessä, mutta sitten myös kansallisella taholla pyritään nämä eh, asiat huomioimaan, jotta saadaan eh, selvä, selvyys siitä, mitä eri alueilla, eri sektoreilla tarvitaan. Ja tässä ilman muuta CDFOPin panos on melko lailla pieni. Olisi hyvä, jos se voisi suurempi olla, mutta meidän fyysinen kapasiteetti ei tähän millään riitä. Kiitos. Äh, last but not least, Monsieur äh, Jukka. Ja sitten takala Jukka, ole hyvä. Nyt saatte te vielä puhua tästä työturvallisuusasiasta. Merci, Um, I start from the... Kiitos. Lähtisin liikkeelle Moransaltienin ja Alejandron puheenvuoroista. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia teitä eh, rohkaisevista eh, sanoista ja on hienoa kuulla, että olette pitkälti tyytyväisiä tekemämme työhön. Niin, että moderni yhteiskunta, varsinkin läntinen yhteiskunta, on sellainen, että varsin usein, varsinkin naiset, jotka ovat aina olleet koulussa hyviä, tehneet kaiken, mitä opettaja on pyytänyt, tehneet kaiken, mitä työnantaja on pyytänyt, ja näin ollen työtaakkaa lisätään koko ajan, kunnes sitten ee, eh, tulee täydellinen romahdus ja lopullinen burnout. Ja silloin itseluottamus menee kokonaan ja se tarkoittaa sitä, että saattaa syntyä työkyvyttömyystilanne, joka kestää koko loppuelämän. Henkilö on saattanut kymmenen vuotta puskea hienosti töitä ja koko ajan työtaakka lisääntyy ja sitten käy näin. Tulee stoppi. Ja jos katsotaan, mitkä ovat tärkeimmät syyt työkyvyttömyydelle, niin yksi liittyy näihin lihasperäisiin sairauksiin ja toinen sitten psykosomaattisiin ja se on kallein, eh, kallein tekijä nykyyhteiskunnassamme. Meno eh, erät ovat valtavat ja varhaiseläke on ongelma. Ja jos voitaisiin pitää huoli siitä, että ihmiset voisivat jatkaa 60-57-vuotiaaksi eh, asti työntekoa, niin tällöin ei riitä, että lähdemme tarkastelemaan ihmisen eh, kuntoa siinä vaiheessa, kun hän on 58-vuotias, koska hänellä saattaa olla sellaisia vaivoja, ettei se enää onnistu, vaan tämä hanke on käynnistyttävä siinä vaiheessa, kun ihminen parikymppisenä työelämään astuu. Tämä on siis koko elämän kestävä polku. Ja Vaura sitten kysyi, mitä eroja on miesten ja naisten välillä. No näissä kahdessa kysymyksessä voidaan todeta, että psykososiaalisissa kysymyksissä ja lihashankaluuksissa naiset kärsivät enemmän kuin miehet. Naiset ovat haavoittuvaisempia kummassakin. Eivät siksi, että he olisivat heikompia, vaan siksi, että he ovat varsin tunnollisia, haluavat hoitaa hommansa kunnolla, eivätkä aina sitten tässä onnistu. Ja jos tästä lähdettäisiin liikkeelle ja käytäisiin sitten läpi kysymystä siitä, mitkä ovat oikeudelliset vaatimukset, mitä voidaan tehdä ennaltaehkäisevästi. Numero yksi. Hyödynnettäisiin nykyisiä asetuksia täysimääräisesti, pantaisiin ne täytäntöön. On olemassa suuri aukko käytännön ja teorian välillä. Eli tämä siis ensimmäisenä. Tämän lisäksi on hyödynnettävä sellaisia oikeudellisia, tällaisia oikeudellisia välineitä, mutta otettava mukaan myös muita esimerkiksi seurattaisiin ilon kommentin mallia, jossa pyritään edistämään ikääntyvien työntekijöiden työkykyisyyttä. Tarvitaan koulutusta, hyviä malleja, hyviä käytänteitä, tietoa siitä, miten toimia, toimia hyvin ja sitten hyvää täytäntöönpanoa. Ja jos halutaan erityisvälineitä eri osakomponenteille, niin Tällöin eh, ei ole helppoa puhua laillisista eh, keinoista, kun stressistä puhutaan. Ei se näin hoidu, mutta välineitä on sitten monia muita eh, esimerkiksi lihasperäiset sairaudet ja syöpäkin, se tässä mainittiin, esimerkiksi karsinogeenille altistuminen ja näin ollen syöpä, nämä kysymykset, niihin on mahdollista puuttua ja tulisikin puuttua ja hallinnointijärjestelmät, tavat, niillä on suuri merkitys. Ja sitten varsin huonosti Euroopan unionissa myös oikeudellisesti on hoidettu ennaltaehkäisy terveydenhuolto työelämässä. Tarvitaan lääkäreitä, psykoterapeutteja, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, psykologeja ja kaikkea. Ja ilman muuta henkilöt, jotka vastaavat onnettomuuksien ennalto ehkäisystä, jotta voidaan kaikissa yrityksissä tehdä muutoksia. Suurilla on tähän varaa, mutta myös pienien tulisi voida toimia. Kaikissa maissa ei välttämättä ole mitään oikeudellisia vaatimuksia tähän liittyen. Ja entisissä sosiaalisissa maissa kun vanhat järjestelmät on purettu, ei välttämättä enää mitään ähm, suojamääräyksiä ole olemassa. Johtajuutta, metodia, äh, hyviä osallistuvia menettelyjä työpaikoilla, näitä kaikkia tarvitaan. Ja sitten vielä yksi elementti ja kommentti Irlannin edustajalle, eli maatalous. Onko se työpaikkana aina vain vaarallisempi ja tapahtuu konnettomuuksia aina vain enemmän? No, ilmeisesti ongelma on se, että työvoimaa maatalouden saralla on aina vain vähemmän ja vähemmän. Ehm, teollistunut kehitys ja mekanisaatio on edistynyt. Olisi ehkä hyvä, jos ihmisiä saataisiin lisää koska kun koneet vain kasvavat ja tehot kasvavat, niin onnettomuusalttiuskin lisääntyy. Ja joskus ihminen jää sitten yksin eikä saa riittävää ohjeistusta. Ihminen on yksityisyrittäjä eikä välttämättä halua eikä saa paljoakaan apua muilta esimerkiksi sen suhteen, miten toimia. No yksityiskohtaisempaa tietoa ei tässä nyt ole eh, Irlannilta. Mutta, eh, mutta tässä nyt kuitenkin, ja vielä yksi viimeinen kommentti. Tämä on minun viimeisiä vuosiani, koska vuosi vielä ja sitten itse olen eläkepäiviä viettämässä. Kiitos. Kiitos teille kaikille neljälle. Täällä on aina joku, joka saapuu ja joku, joka lähtee, mutta meille on hyvin merkittävää, että valiokuntamme on saanut käydä nyt keskustelua teidän kanssanne hyvin monista, monista eriävistä asiakokonaisuuksista. Ja tästä voimme nyt sitten oppia paljonkin, niin kuin Derosaskin sanoi esimerkiksi maatalousalan onnettomuuksista ja sitten stressistä ja niin poispäin ja tilastoista, joita jo olemme sitten saaneet vaikka Ranskasta maatalousalalta ja itse maamurhatilastoista, jotka ovat korkeammat kuin muilla aloilla viime vuosien aikana olleet. No, joka tapauksessa me emme valitettavasti nyt pysty tätä jatkamaan keskustelua tällä erää. Me voimme sitten, saamme käydä, saamme käydä Bilbaossa ja Dublinissa tämän vuoden aikana. Ja minä olen jo Torinossa havainnut, että on erittäin tärkeää tulla vierailulle suoraan näihin teidän yksiköihinne ja on tärkeää silloin teidän sitten aina syvällisemmin pystyä kertomaan meille työstänne, jota teette. Me olemme tässä eurooppalaisessa hankkeessa. Työllisyysvaliokunta tahtoo kiittää teitä siis kaikesta, kaikkia kaikesta ja mitä parhainta työvuotta 2011 monia aiheita voitte käsitellä ja toimia asiantuntijoina meille eurooppalaista yhteiskunnallista mallia kehittäessämme. Et je vais donner euh, la parole euh, à monsieur Ori. Nyt äh, Öri, olkaa hyvä, voitte esitellä nyt äh, yleistä unionibudjettia osastoa kolme vastuuvapautta. Olen pahoillani, minun on lähdettävä nyt toiseen valiokuntaan ja jätän puheen johtajuuden tähän kollegalleni, mutta Öri, olkaa hyvä.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 näitä virastoja ja niin poispäin. Vähemmän ongelmia näkyy oleman, mutta missä ongelmia sitten on, niin niissä vielä on tehtävää. Ja täytyisi löytää sitten selvät sävelet siitä, miten ongelmat pystymme poistamaan. Tässä vaikuttaisi siltä, että mitään kovasti lisättävää ei enää olisi Muutama tarkistus on tähän tekstiin kuitenkin jätetty, ja jos puheenjohtaja sallitte, niin minä käsittelen kaikkia näitä virastoja yhtä aikaa, koska olisi aivan turha ja, ja ihan typerää päällekkäisyyttä käsitellä niitä yksittäin. Minä voin hyväksyä nämä tarkistukset. Niin tosiaankin me ajattelimme, että näitä asioita käsiteltäisiin kokonaisuutena ja sen jälkeen sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Selvä, hyvä. No niin, eli muutamia tarkistuksia tähän tekstiin tosiaan. Ihan muutamia kielellisiä täsmennyksiä olisi tehdä tehtävissä, minä voin hyväksyä ne, kai, eli siis kaikki tarkistukset voin hyväksyä, paitsi tarkistusta Obermeierilta, joka, jossa vaaditaan äh, henkilökohtaisia seurauksia, seuraamuksia huomioitavaksi taloudellisessa äh, toiminnassa Dublinin säätiössä. Minun mielestäni tässä on aivan oikeassa suunnassa ja ongelmat on jo ratkaistu, eikä tässä ole enää mitään ongelmaa sen enempää nyt. Me olemme saaneet uuden johtajankin ja ratkaisu lienee nyt jo ihan valmis, joten ihan turha ryhtyä nyt tätä tarkistusta tukemaan sen enempää Muuten kaikki nämä demarien tarkistukset, kielelliset tarkistukset ovat aivan oikeat, jotka ei ole esittänyt, eli en niitä vastusta alkukaan. Näin ollen voimme suoraan äänestää. Niin, kiitos Öri. Tästä sitten Serkas, olkaa hyvä, ja sitten Hirsch, olkaa hyvä. Serkas ensin. Kiitos puheenjohtaja. Niin, oli ajateltu että puhe, kollegani Kinga Köns voisi tästä puhua. Hän on ollut varjoesittelijänä tässä. Minä voin häntä tai tietysti tyystin tukea, koska demari ryhmä on täysin samaa mieltä kuin Örikin me myös olemme näiden tarkistusten takana, jotka hän hyväksyy ja myös niiden, jotka hän ei hyväksy. Eli kaikki käy meille, herra Örin ajatukset, eli kaikki mitä täällä on kuultu on myös demarien ajatuksia. Eli näyttäisi nyt siltä, että esittelijän takana koko ryhmä seisoo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Serkas ja sitten Hirsch, olkaapa hyvä. Chair, uh, I'm speaking on the... Kiitos. Puhun Marian Haakinen kollegani puolesta. Hän on Alden varjoesittelijä. Hän on samaa mieltä lausuntoluonnoksesta, jossa tärkeimmät asiat otetaan huomioon, muun muassa varanhoidon parantaminen ja ennen kaikkea hän on sitä mieltä, että on hyvä, että saadaan vuosittaisia tilintarkastuksia, mitä tulee työturvallisuus- ja työterveysvirastoon. Ja nykyinen tilannehan ennen kaikkea heijastaa mielestäni olosuhteita ja virasto on ottanut huomioon tilintarkastajien kommentit. Mitä sitten siirtoihin tulee, niin siihen on, on ollut syytä. Tässä on yksi kielellinen muutos – ja sitten tulee työturvallisuus- ja työterveysvirastoon. Hän on sitä mieltä, että on hyvä, että virasto tulkitsee hyvin tiukasti varanhoitoasetusta ja valvoo samalla erilaisia budjettisiirtoja. Hän ei ole varma, mitä budjetin täytäntöönpanoon kuitenkaan tulee ja mitä sitten Sedefopiin tulee, niin mielestäni lausuntoluonnos on tosiasiallisesti korrekti. Tarkistuksessa kaksi puhutaan optimoinnista pikemminkin kuin maksimoinnista ja se on aika tärkeä ero. Hän on sitä mieltä, että tarkistus kolme on myönteinen siinä mielessä, että se antaa meille tietoa viraston tulevaisuuden suunnitelmista. Hän on samaa mieltä lausuntoluonnoksesta. Tulee koulutussäätiöön. Hänen mielestään kuitenkin tämä tarkistus yksi on aika laaja. Ja yksi, mitkä sitten ovat seuraukset, kun puhumme kaikesta tästä? puhutaan, kun puhutaan esimerkiksi henkilöstöstä, niin hän haluaa tietää, Siis hän ei tue tätä tarkistusta, joka koskee henkilöstöä. No ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan puheenvuoron esittelijä Yrille, olkaa hyvä. Kiitän puheenjohtaja. Niin. Näistä tarkistuksista sen verran, että äsken esitetyt kommentit kattavat minunkin esittämäni kommentit. Ja niin kuin äsken kuulimme sanottavan, niin tuo tarkistus yhdestä virastosta. Pää tulee äänestykseen. En käyttänyt puheenvuoroa aikaisemmin, mutta uskoisin, että itse virastojen edustajat ovat myös nämä lausunnot lukeneet ja keskustelu ainakin nyt osoitti sen, että kovasti arvostamme heidän työtänsä ja jos me jotain kommenttia esitämme, niin esitämme ne täysin avoimuuden hengessä ja yhteistyön hengessä meidän ja sitten virastojen suuntaan. Kiitän siis kovasti myös varjoesittelijöitä ja erityisesti kiitän Erika Schulzia siitä, että hän auttoi tässä työssä meitä ja uskoisin nyt voivamme äänestää tästä asiasta huomenissa. Kiitokset herra Öri tästä. Eli tästä sitten äänestetään helmikuussa. Seuraava kohta esityslistalla No niin. Esityslistalla käsitellään nyt naisten ja miesten tasa-arvoa vuonna 2010 unionin alueellamme. Rova Hirsch, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, wir haben uns... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo käyneet ensimmäisen keskustelun tästä lausunnosta ja monet tarkistukset, on tehty monia tarkistuksia ja haluaisin siksi kiittää varjoesittelijää ja myös kaikkia niitä, jotka ovat olleet meihin yhteydessä haluamme tässäkin korostaa tiettyjä asioita ja sitten katsoa ehkä joitakin kohtia yksityiskohtaisemmin. Olemme voineet jo yhdistää joitakin tarkistuksia ja minulla on, olen saanut lausuntoluonnoksen laatioilta jo hyväksymisen. He ovat kuitenkin tekstin valmistelun viime vaiheessa näyttää siltä, että he voivat hyväksyä suurimman osan osan tarkistuksista he ovat ottaneet huomioon muun muassa lastenhoidon ja niin edelleen, ja mitä voidaan tehdä paremman tasapainon aikaansaamiseksi. Olemme yrittäneet saada aikaan hyvän sanamuodon, mitä kompromisseihin tulee. Yksi asia, joka tuli esille, oli se, että pitäisikö olla kiintiöitä, mitä naisiin ja hallintoon hallintoneuvostoihin tulee tai yritysten hallituksiin tulee. Se tulee varmasti olemaan yksi ristiriitainen kohta, mutta sen siitä huolimatta olen sitä mieltä, että olemme voineet todella korostaa sellaisia asioita, joita me olemme valiokuntana halunneet. Ennen kaikkea mitä tulee naisten ja tyttöjen työllisyyteen, ennen kaikkea sellaisiin, jotka tulevat yhteiskunnan reuna-alueelta, joilla on ehkä siirtolaistausta. Ja huomenna toivon mukaan voimme sitten katsoa kaikkea tätä yksityiskohtaisemmin ja sitten lähettää lausunto naisten asioiden valiokuntaan äänestystä varten. Kiitokset Hirsch. Sitten Mann ja Fontaine. Nyt en siksi rova, olkaa hyvä. Niin, kiitokset tästä loistavasta yhteistyöstä. Minä uskon, että pääsemme ihan nyt yhteisymmärrykseen näissä monissa asioissa. Monista kysymyksistä olemmekin jo päässeet kärryille. Meidän kannaltamme tärkeitä kysymyksiä ovat mahdollisuuksien tasa-arvo ja sitovaksi täytyisi muutamia kohtia täältä tekstistä tuoda. Viime vuosien aikana me olemme kuulleet erinäisiä julkilausumia ja erinäisiä vapaaehtoisia julkilausumia. Ne eivät ole vieneet meitä välttämättä eteenpäin. Naiset ovat kärsineet kriisistä miehiä enemmän. Meidän täytyy pyrkiä monia monia asioita vielä tuomaan velvoittaviksi, erityisesti kiintiöt johtotehtävissä samoin kuin valvontatehtävissä. Me halusimme puheenjohtajan aloitetta viedä eteenpäin Belgian kaudelta, eli miettiä uusia indikaattoreita, esimerkiksi naisten työllisyyttä ja sen sellaista voidaksemme paremmin päästä jyvälle tilanteen todellisesta vaiheesta. Tästä on puhuttu myös komissiossa se merkki meidän valiokunnassamme. Ja erityisesti me haluaisimme parantaa niiden naisten tilannetta, jotka tekevät tällaista epäpäte, epätyypillistä työtä ja tällaista huonosti palkattua työtä. Meillä on vielä kovasti, kovasti työtä tässä asiassa ja meidän täytyy miettiä juuri mahdollisuuksien tasa-arvoa jäsenvaltioissa tältäkin kannalta erityisesti. Ja minulla olisi vielä yksi kysymys esittää tähän tarkistukseen kaksi. Ja sitten 40-42, onkohan tämä käännösongelma mahdollisesti? Ehkäpä voisitte selittää tarkemmin tätä 40 ja 42. Minä en päässyt siitä ihan yhyvälle, eli ihan vaan nyt sen pidemmittä puhetta selvennystä pyytäisin näihin tarkistuksiin. Kiitokset sitten Thomas Mann. Nadja Hirsch. Äh, niin, Nadja, tässähän oli kolme kompromissiehdotusta A, B ja C ja omalle ryhmälle, niin ehdotin, että tulkisimme näitä kaikkia, koska tärkeimmät ajatukset on näissä huomioitu. Esitelijän kanssa olen samaa mieltä. Eli hylättiin esitys numero yhdeksän, jossa sitä nopeaa menettelyä EU-standardin osalta, kun puhutaan äitiys- ja isyyslomista. Tämä ei nyt käy, koska äitiysloma-asia käsiteltiin erillisenä ja naisten ja EM-valiokunnissa asia tuli selväksi. Ei voida sanoa, että nyt esitetään tällaista nopeaa standardimenettelyä. Tässä tarvitaan riittävää asian käsittelyä ensin jotta saadaan hyviä tuloksia aikaan. Ja voin esittelee tässä tukea. Sitten 26, sitäkään ei tuettu, eli komission lakiehdotus katsoisin, että tämä on tärkeä ala. Ei kannata koneellisen ehdotusta tässä tukea. Ja Jutta Steinruck tässä juuri käytti puheenvuoron. Tarkistus 35 tuntuu ristiriitaiselta sosiaalidemokraatilta tämä ehdotus tuli. Siinä todetaan, että halutaan eh, eh, tasaveroisuusmenettelyjä, jotka on laillisesti esitetty mutta työmarkkinaosapuolet voivat ne käynnistää ja valvoa niitä. No miten tämä sitten käytännössä hoidettaisiin, jos halutaan työmarkkinaosapuolten riippuvuutta, mutta sitten näiden kanssa asia toteutettaisiin, niin silloinhan asia olisi heidän käsissään. Sitä vartenhan työmarkkinaosapuolet ovat olemassa ja sitä varten heillä on laaja kokemus näissä kysymyksissä. Ei tietysti kyse ole mistä tahansa tasosta, vaan nimenomaan työmarkkinaosapuolista, joiden toiminta on legitimoitua kyllä. ja katsoisin, että tämä on tärkeä seikka huomioida. Ja sitten 53 käännöksissä oli hieman ongelmia. Eli painottaa erityisesti sitä, että Euroopan parlamentti epäisi kiintiöt. Mitä yritykset sitten tekevät, on tietysti yritysten käsissä, mutta että poliittista tukea tällaiselle ei annettaisi. Ja siksi tällaisen viittauksen olin ajatellut tehdä ja katsoin tämän tärkeäksi asiaksi. Ja sitten voidaan tietysti kysyä kohdassa 58 Figereirolta, eli palkka, syrjinnän estäminen, voidaanko tämä tällä tavalla muotoilla, mutta EKPn vastaus oli melko kielteinen ja muuten voin oman ryhmäni kanssa näiden kanssa elää. Ja on hyvä, että pitkälti voidaan olla asioista yhtä mieltä esittelijän kanssa. Kiitos. Mann, jetzt Frau Lopez. Lopez Montagne seuraavana, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitän puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain esittäisin asiani, koska mielestäni Thomas Mann jo käytti puheenvuoron kaikista tärkeistä asioista. Onnittelisin ainoastaan esittelijää ja kiittäisin häntä tästä loistavasta työstä. Hänen kanssaan on ollut kovasti mukava tehdä työtä. Tästä huomaa meidän kaikkien ajattelevan asiasta suurin piirtein samalla tavalla. Eli me tahdomme lopultakin pikkuhiljaa saada aikaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja uskoisin, että me melkein olemme jo päässeet näistä kaikista tarkistuksista yhteisymmärrykseen ehkäpä ainoastaan vielä yksi yhdestä näistä kiintiöistä, joista emme ole ihan samaa mieltä kaikista asioista ja EPPn ja muiden välillä, mutta on varmaan syytä sitten puhua Hirschin kanssa tästä asiasta, mutta joka tapauksessa suur on, suuret onnittelut esittelijälle eikä muuta. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Frau Estrella ja Bauer ovat pyytäneet puheenvuoroa ja sitten vielä Steinbrück mm, näiden jälkeen. Eli Rouva Estrella ensin ja sitten Bauer, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä myös tahdon jakaa sen näkemyksen, jonka äsken kuulimme Jutan suusta. niin meillä ei ole välttämättä aina samoja tavoitteita, mutta pyrimme kuitenkin pääsemään kaikissa, kaikin käytettävin keinoin yhteisymmärrykseen. Täällä on muutama tarkistus, joissa puhutaan eri välineistä. Esimerkiksi tuo naisten työmarkkinoille pääsyn vahvistaminen, joka myös sitten vaikuttaisi siihen, että enemmän, paremmin Euroopan strategian 2020 ajatus yhteenkuuluvuudesta ja mukaan pääsystä tulisi katetuksi. Ja minä haluaisin myös teitä muistuttaa Norjan konservatiivihallituksen ehdotuksesta vuodelta 2003. Siellä ehdotettiin kiintiöitä yrityksille – pörssiyrityksille samoin kuin julkisille yrityksille. Ajatus ei sinänsä ollut pelkästään naisten ja miesten välinen tasa-arvo, vaan valitettavasti siellä puhuttiin asioista talousnäkökulmasta. On olemassa hyvin luotettavia tutkimuksia siitä, että naisten osallistuminen yritysten, pörssiyritysten ja julkisten yritysten hallintoneuvostoihin, niin niiden yritysten tulokset ovat oikein hyviä ja ne menestyvät hyvin. Yksi virasto on julkaissut tuloksen tutkimustuloksen siitä, että naisten osallistuminen hallintoneuvostojen kokouksiin tietyissä yrityksissä on pörssipisteitä noustanut noin 73 prosenttia. Minä tästä syystä uskon, että vastaavan kiintiöjärjestelmän mukaan ottaminen poliittiseen elämään ja myös taloudelliseen elämään laajemminkin voisi tuoda suuria etuja ja tietysti kasvattaisi naisten osallistumista. Ja voisi innostaa heitä myös vielä minä haluaisin kovasti osoittaa olevani iloinen siitä, miten näihin lastenhoitojärjestelmiin on kiinnitetty huomiota ja myös painotetaan työelämään ja perheelämän yhdistämistä. On olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat, että perussyy naisten työelämästä pois jäämiseen liittyy juuri perheelämän ja ammattielämän, työelämän yhteensovittamiseen. Lopuksi haluaisin vielä sanoa seuraavaa. Parlamentti on hyväksynyt lausinnon, jonka minä itse laadinkin tuosta äitiysloma asiasta. Siinä esitettiin hyvin konkreettisia käytännönläheisiä ratkaisuja asiaan. On aivan selvää, että meidän täytyy neuvoston tukea tälle tekstille saada. Sitähän ei vielä ole saavutettu. Mutta tuo asiakirja on jo olemassa. Ei sitä voi jättää huomiota. Ja vanhemmain lomastahan on olemassa myös direktiivi, tuo uudelleen laadittu direktiivi, johon on osalli, ovat osallistuneet yhteiskunnalliset vuoropuheluun edustajat. Eli on aika paljon asioita saatu jo aikaiseksi, emmekä voi jättää niitä syrjään, emmekä unohtaa näitä asiakirjoja, jotka ovat voimassa jo unionissa ja jotka on jo hyväksytty täällä parlamentissa, vaikka koko lainsäädäntö menettely ei olisikaan loppuun saatettu. Minä haluaisin myös huomauttaa kahdesta puutteesta, joita tässä tekstissä olen havainnut. Ensiksikin tuo tarkistus 28, jossa puhutaan tuosta palkkaerosta 15 prosentista. Valitettavasti näin ei ole. Tässä voidaan nykyisin puhua 18 prosentista tästä palkkakuhilusta. Eli tilanne ei ole missään tapauksessa parantunut, vaan ainoastaan huonontunut. Ja tässä siis prosenttiluku on pikemminkin 18. Ja tietysti meidän täytyy keskittyä tuon prosenttiluvun pienentämiseen. Ja sitten tarkistus numero neljä, jossa puhutaan tuon Lissabonin strategian ajatuksista. Lissabonin strategiahan päättyi tuossa 2010, eli me olemme nyt sitten ikään kuin Eurooppa 2020 strategian tavoitteita, tavoitteihin pyrkimässä, emmekä Lissabonin. Dank, Frau Estrella. Jetzt hat das Wort. Kiitos. Ja sitten Bauer, olkaa hyvä. Köszönöm szépen érdekes módon annak az egy részét, amit akartam mondani. Kiitos puheenjohtaja. On aika kummallista, että Rova Estrella sanoo puolet itse asiassa siitä, mitä itse ajattelin sanoa. siis on kysymys siitä, että seuraavaa kysymystä korostetaan strategiaa 2020 ja sen tavoitteita, mitä työllisyyteen tulee. Niitä ei voida täyttää kuin ainoastaan siten, että saataisiin aikaan. He on siis, mitä tulee naisiin, niin tässä on kysymys siitä, että työllisyys on lisääntynyt 25 prosenttia. Jos ei palvelua lisätä, mitä tulee lastenhoitoon, vanhustenhuoltoon ja niin edelleen, niin silloin meidän tavoitteemme ovat aivan turhia. On kuitenkin kaksi virhettä, mitä tulee esimerkiksi tarkistukseen 4 ja 28. Olen myös samaa mieltä siitä, että komission pitäisi antaa meille aivan selkeä vastaus, mitä tulee naisten ja miesten palkkaeroon, koska tämä palkkaero on pelkästään lisääntynyt sellaisena aikana, jolloin talouskasvu on ollut heikkoa. Ja viime aikoina on voitu todeta, että tämä ero on yhä lisääntynyt, eikä komissio ole antanut meille vielä minkäänlaista vastausta. Parlamentti on tehnyt joitakin lainsäädäntöehdotuksia, mutta tähän saakka komissiota ei ole saatu vielä minkäänlaista vastausta. Komissio on pikemminkin ollut passiivinen koska tässähän on kysymys ainoasta tavastamme siis tehdä suosituksia joka vuosi. Me jatkuvasti teemme mietintöjä naisten asemasta, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että vaikka on välttämätöntä toistaa joitakin vanhoja suosituksia, me voimme tehdä samalla uusia ehdot, suosituksia, koska maailmahan jatkuvasti muuttuu. Kiitos. Ja sitten Jutta Steinrück vielä kertaan, olkaa hyvä. Niin, kommentoisin Thomas Mannin puheenvuoroa lyhyesti, mitä tarkistuksen 35 tulee. Lähdimme liikkeelle Espanjan esimerkistä, e, joka varsin menestykset älykkäästi hoidettiin sitovilla määräyksillä ja täytäntöönpanevaiheessa eh, eh, työmarkkinaosapuolten rooli parantanut naisten osuutta. Eli tämä on osoitus tai esimerkki eurooppalaista parhaasta käytänteestä ja Sarkas varmasti voi tätä vielä lähemmin kommentoida. No niin, kyseessä on siis hyvä asia. Hyvistä kokemuksista on kyse, jota voittaisiin laajemminkin soveltaa. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe, eli Dantia Hirs esittelijänä. Olkaa hyvä, voitte vastata. So. Ja, vielen dank. Vielen... Lämpimät kiitokset, kiitos kommenteista ja jatkokommenteista. Nämä Tasa-arvosuunnitelmat oli asia, jota kahdenvälisestikin kävimme läpi, ja Thomas Mann myöskin tätä seikkaa kommentoi eh, laillista sitovuutta ja mitä byrokratiaa tämä mahdollisesti mukanaan toisi. Eli riittävän varovainen kannattaa tässä asiassa kuitenkin olla. Pitää paikkansa, että mukautus lähtee noin 18 prosentista. Tätä korjataan nykyisestä ylöspäin valitettavasti. Ja sitten kiitoksi myöskin kommenteista tarkistuksen neljä. Vapaaehtoiset tai sitovat kiintiöt. Voimme keskustella asiasta, mutta sain sen vaikutelman, että kannattavat tässä varsin vahvat. Eli omat näkemykset mielestäni on tässä esiin tuotu. Ja eri jäsenmaissa prosentuaalinen osuus naisista johtotehtävissä on myös eri suuruinen. Ja tämä johtaa näin ollen kansallisesti erilaisiin arviointeihin, mutta pelkään, että kompromissin saavuttaminen voi olla vaikeaa. Ja sitten vielä tarkistus 34 Steinrukilta sekin. Ja suullisella tarkistuksella tätä täydennettäisiin. Eli ajatus siitä, että jäsenmaat tarkistaisivat sen, ovatko verotusjärjestelyt kunnolliset, kun ajatellaan esimerkiksi perheessä tai näin asuvia tai naimissa olevia naisia. No, mutta nyky sanamuodosta saattaisi syntyä vaikutelma ikään kuin EUlla olisi valtuuksia äh, verotuskysymyksissä ja korjaamme sanamuotoa suullisesti, eli pyydetään, että jäsenmaat äh, kävisivät läpi omia verotusjärjestelmiä sen suhteen, olisiko äh, selkeämpi johdonmukaisemmin menettely mahdollinen. No niin, muutoin haluaisin lämpimästi kiittää ja toivottavasti suuri enemmistö huomenna saadaan esityksen taakse ja voidaan sitten tämä viesti selkeästi esittää eteenpäin myös jäsenmaihin päin. Kiitos. Abstimmung ist... Kiitos. Äänestys on siis huomenna täällä. Ja yli huomenna asia siirtyy naisasian valiokuntaan. Nyt tältä erää voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Ja, näin, jetzt. Jetzt gibt es Genau. Ähm, ja, Nadja <laughs> schon wieder. Ja. Nadia Hir seuraavassakin esittelijänä ammatillista koulutusta koskeva eurooppalainen yhteistyö Eurooppa 2020 strategian tueksi. Nadja Hirsch, ole hyvä niin alun perin hän tässä piti olla yksi toinen kohta näiden kahden välissä, mutta kyllä tämä näinkin hoituu. Haluaisin tässäkin lämpimästi kiittää varjoesittelijää hyvästä yhteistyöstä. Tapasimme toisemme muutamaan otteeseen. ennen kuin esitys oli saatu valmiiksi. Ja keskustelu osoitti, että pitkälti olimme samoilla linjoilla, eli ammatilliseen koulutukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kaikissa ryhmissä tästä oltiin samaa mieltä. Tietysti yksittäisiä tarkistuksia on esitetty. Useimmat niistä liittyvät nuorisotyöttömyyteen. Pyrimme kompromissi aikaansaamiseen, koska varsin monet esitykset sivuavat nimenomaan tätä aihetta ja mietimme, mikä olisi hyvä muoto, jotta tämä asia tulisi hyvin käsitellyksi ja sen kiireellisyys hyvin huomioitaisiin. Ja monissa tarkistuksissa nostettiin esiin myöskin koulutuksen ja työmarkkinoiden välinen yhteys. Eli nuoria tulisi valmistaa työelämään siirtymiseen. Ja tämä tietysti on myös läheisessä yhteydessä nuorisotyöttömyyteen. Tätä aihetta sivuttiin monissa tarkistusehdotuksissa ja uskon, että tässäkin saamme aikaan hyvän kompromissiesityksen. Rahoitusta myöskin kommentoitiin ja eurooppalainen sosiaalirahasto. Todettiin, että sitä voitaisiin hyödyntää, kun puhutaan nuorista ja varsinkin nuorista siirtolaisista, jotta erityisesti näiden ryhmien työelämään siirtymistä valmennettaisiin paremmin. tätä aspektia voidaan vielä vahvistaa ja huomioida erityisesti se, että tarvitaan hyvää yhteistyötä paikan päällä, eli koulujen välistä yhteistyötä eh, ja nuoriso työn ja koulutuksen välistä yhteistyötä tarvitaan. Sitä on parannettava, jotta voidaan nuorten potentiaalia hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta työpaikka löytyy. Ja sitten ammatillisen koulutuksen liittyvät aspektit ja tässä se, että laatuun kiinnitettäisiin riittävää huomiota. Tätä kommentoitiin tai huomioitiin monissa tarkistuksissa. Ja olemassa olevat eurooppalaiset välineet, myöskin esiin nostettu esimerkiksi eh, laatupuitteet. Eli nämä aiheet eh, huomioitaisiin yhteisesti ja tuotaisiin esiin se, että asiassa on jo edetty. Ja on tärkeää vain, että jatkossakin näin on. Sehän tässä on tärkein viesti. Ja tämän lisäksi sitten ammatillinen koulutus ja toisaalta sen yhteys yliopistotasoiseen koulutukseen. Eli ammattikoulutuksen ei tulisi olla umpikkujan johtava, vaan ammattikoulutuksen suoritettua ja työelämään siirtymisen jälkeenkin tulisi voida olla mahdollista vielä jatkaa yliopistotasolla opintoja. Eli yhteys näiden kahden sektorin välille olisi saatava ja tätä tulisi jatkossa vielä enemmän painottaa. Ja Tähän asiaan liittyen myös monia tarkistusehdotuksia on esitetty ja ilman muuta niitä voin tukea ja mietin, miten ne voitaisiin yhtenäisesti käsitellä. Ja sitten nuorisotyöttömyyteen liittyen vielä pilottihanke mahdollisesti, jotta todellakin painotettaisiin asian tärkeyttä. Eli tässä tärkeimmät seikat. ja olen yhteydessä varjoesittelijän vielä ja hiomme kompromissia, toivottavasti sellaista, joka kaikille käy, jotta voimme saada aikaan mietinnön, joka on hyödyllinen myös jäsenmaita ajatellen. Selvää tietysti on, että koulutukseen liittyvät kysymykset kuuluvat jäsenmaiden toimivaltuuksiin, mutta hyvä on näitä eurooppalaisikin aspekteja tässä huomioida. Eh, ich habe zwei Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Kitslevska ensinnäkin ja sitten Simavan seuraavana. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä halusin pyytää puheenvuoroa Kovlovskin puolesta. Hän on EPPn varjoesittelijä, mutta hän ei ole nyt täällä koska Puolassa on niin kova lumimyrsky. Joten hän ei päässyt tänne. Joka tapauksessa Varjo esittelijänä tähän Hirsin tekstiin opetus- ja koulutusasioissa haluaa kiittää Rova Hirsiä hyvin kattavasta yhteistyöstä tässä on nyt kyse hyvin kattavasta asiakirjasta, joka kerää yhteen suurimman osan niistä asioista, jotka liittyvät ammattiopetukseen ja koulutukseen yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuden kannalta tämä on tärkeää myös työllisyyden kasvattamisen edistämiseksi nuorten piirissä ja siitä myös varjoesittelijä on hyvin tietoinen. Minä tässä lyhyesti nyt nämä tarkistukset esittelisin. Kyse on tarkistuksista, joiden tavoitteena on täsmentää joitain kohtia tässä tekstissä tai sitten ottaa esiin muutamia uusia ajatuksia ilman suuntaviivojen suurta muutosta. Eli ammattikoulutusta, sen pitäisi suoraan liittyä tuohon ähm, työelämän tarpeisiin ja vastata myös yhteiskunnallis-taloudelliseen politiikkaan ja täytyisi pyrkiä tuomaan huomattavasti joustavammaksi unionin sosiaalirahaston. Se on tuossa tarkistuksessa 30 puolenkielisessä versiossa toisinnossa siihen on tullut virhekin. Eli siinä puhutaan hallinnon sijaan johdosta, ja se on harmillinen virhe. No joka tapauksessa se täytyy sitten korjata. Ja lisäksi puhumme tässä sitten koulutuksen arviointijärjestelmästä, eli saadaan siis tietää, mitä, mihin koulutuksella on päästy, ja näin sit, ja onko sitten saatu esimerkiksi työllisyyttä kasvatettua, se on tuo 112 teksti ja siinä puhutaan sitten työllisyysasteen nostami, kasvattamisesta. Se on sen pää eri tavoite. No, varjoesittelijä mielestä tässä ei ole tarvetta välttämättä nyt juuri tällä tavalla ammattikoulutuksen imagoa kas- parantaa, vaikka tietysti elinikäisen oppimisen roolia ja ammattikoulutusta on syytä mainostaa julkisuudessa. Tässä on tarkoitus 38.45 kyseessä. Tarkoituksena on tuoda laadukasta koulutusta heti alusta lähtien, opetustaipaleen alusta lähtien. Ja sitten tästä ammattiopetuksesta vielä muutama lisäsananen, eli täytyisi puhua näistä pätevyyksistä, avainpätevyyksistä ja niiden kehittämisestä. Sen pitäisi kuulua koko järjestelmän ytimeen, koko koulutusjärjestelmän ytimeen ja kumppanuusohjelmiin. Ja myös kiinnittää huomiota lasten koulutukseen. Ja sitten olisi vielä korostettava ammattikoulutuksen koulutuksessa vaadittavaa keskittymistä kannustimiin pikemminkin eikä liian tiukkaan valvontaan. Erikoslovski onkin tähän ehdottanut uudelleen muokkailua tuohon kappaleeseen viisi, jossa puhutaan tästä ammatillisesta ohjaamisesta, ohjailusta Hirschin tekstistä, nimittäin voisi tehdä sellaisen tulkinnan, että tässä valvonnan ja kiintiön kautta toimitaan ilman laatua ja näin ei sitten välttämättä puhuttaisi esimerkiksi naisten ja miesten ammatillisesta suuntautumisesta tasa-arvoisella tavalla. Kosolowski haluaisi ottaa myös tähän lausuntoon ne toiveet, joita on esitetty jäsenvaltioille, jotta ne paremmin työmarkkinoilla pitäisivät silmällä myös mahdollisuuksien jakautumista. Tuo tarkistus 17 korostaa tuota yhteiskunnallista ja yritysten välistä hallintoa ja osallistumista ja yhteistyötä koulutusjärjestelmien ja yhteiskunnallisten vuoropuhelun edustajien ja yritysten välillä, josta vastataan paremmin yhteiskunnan nykyisiin tarpeisiin. No sitten näistä muista Kosalauskin tarkistuksista sen verran, että ne ovat pääosin teknisiä täsmennyksiä tai sitten tuon kielen korjauksia tähän Hirschin tekstiin. Lopuksi vielä huomauttaisin siitä, että Koslovski haluaisi kiittää Rova Hirschiä ja onnitella häntä myös kovasti tästä työstä ja toivomme, että tää, tää, näitä tarkistuksia Hirsch tukisi. Kiitos ja sitten Sima, alkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Ich möchte äh, für meinen Kollegen Herrn Händel niin, kollegani Hendelin puolesta käytän puheenvuoron. Hän GUE-ryhmästä toimii varjoesittelinä asiassa, mutta on tänään sairaana. Sain häneltä kommentteja siitä, mitä täällä esittäisin hänen puolestaan. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle, Roa Hirschille, aiheen käsittelystä. Aihehan ei ole helppo koska EU-valtuudet, kun puhutaan jatkokoulutuksesta, ovat rajalliset. Tämä on jäsen, maiden vastuulla oleva asia pitkälti. Ja tätäkin taustaa vasten kysymys siitä, miten komission asiakirja voi sitä potkua eteenpäin antaa, mikä toivottavaa olisi. Tätähän on alun alkajankin kritisoitu. Eli jatko koulutus kysymykset ovat sellaista, näissä on huomioitava työmarkkinoiden tilanne ja vaatimukset. Ja näin ollen paljon riippuu siitä, että taataan tai näiden sosiaalisten kysymysten huomiointi ei välttämättä tässä ole niin relevantti, mutta muutoin Estilän tilanne ei varmasti ole helppo, kun kompromissia ajatellaan näiden esitettyjen tarkistusten pohjalta, koska niin kuin tässä edeltävät puhujat jo esiin toivat, esimerkiksi Hendelin eh, ryhmän esittämät tarkistukset pitkälti liittyvät kysymykseen siitä, kuinka vahvistaa osallistumista, laatutekijöitä ja kuinka muuttaa työmaailma humanimmaksi. Ja tässä viitataan erityisesti kuuteen erityiseen artiklaan 3, 8, 11, 16 ja 21. Ja näissä lähdetään liikkeelle siitä, että tulisi saada aikaan laajempi lähestymistapa ylipäätään, kun puhutaan jatkokoulutuksesta Eli että vastuu ei olisi aina työntekijällä itsellään, vaan myöskin yritys jotenkin voisi kantaa enemmän vastuuta jatkokoulutustoimista. Ja sitten sosiaaliturvan luominen tässä myöskin tärkeänä, erityisesti tarkistus 20 1 tai kohta 21 siinä Hendel on esittänyt, kuinka tärkeää olisi eh, kattavammin huomioida ammattipätevyyden ja laatuun liittyvät seikat ja todennut, että koulutuksen laatu seikoista ei eh, saa tinkiä, koska tällöin nuoret sukupolvet, uudet sukupolvet voisivat tilanteesta kärsiä. Ja sitten että keskityttäisiin ladusta puhuttaessa vain alemman työpaikkoihin. No, tässä varmasti vielä työkenttää on jäljellä ennen kuin yhteinen kanta tämän seikan tiimoilta valiokunnassa mahdollistuu. Kiitos. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Eli loppupuheenvuoron saa vielä esittelijä. Olkaa hyvä. Dank. Kiitos ja kiitos kommenteista. Joitain seikkoja selvittelimme jo ennen koko Sakosloskin kanssa, esimerkiksi nämä alueelliset yhteydet. Ja uskon, että tässä kyllä on mahdollisuus ottaa tämä erittäin tärkeä asia jollain tavalla esille. Ja uskon, että onnistumme myös monessa muussa kohdassa. Ja sitten tässä vielä viitattiin ensinnäkin tähän modulisointiasiaan. Tämä on tärkeä asia. Itsekin toin esiin sen, että on olemassa pelkoja siitä, että kattava koulutus jaettaisiin osiin ja tästä laatu saattaisi kärsiä. No, tämä on lähestymistapa, joka eh, haluaa painottaa riskejä tämän tyyppisessä lähestymistavassa sen sijaan, että huomioitaisiin mahdollisuudet, joita tämä lähestymistapa tarjoaa, koska liikkuvuus esimerkiksi paranisi opiskelijoiden osalta. Osa opiskelusta olisi mahdollista hoitaa jossain toisessa jäsenmaassa esimerkiksi. Ja tähän liittyy myöskin se, että jos jatkokoulutuksessa on yksi osio, mm, vain yksi osio, jonka osalta jatkokoulutusta tarvitaan, niin tällainen moduleihin jako voisi näin ollen olla hyväkin ratkaisu. Eli se tarjoaisi mielestäni myös mahdollisuuksia eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Eli kokonaisvaltainen lähestymistapa ammatillisen koulutuksen ei välttämättä tästä kärsisi. Uskoisin, että nämä kaksi aspektia voitaisiin yhdistää. Ja monissa tarkistuksissa painotettiin sitä, että on tärkeää, että yhtä lailla yritys kuin myöskin työntekijä huomioivat jatkokoulutuksen tärkeyden jos esimerkiksi työvoimasta on pulaa, niin silloin selvää on, että työnantajakin alkavat nämä asiat kiinnostaa enemmän. Että työnantajakin on valmis jatkokouluttamaan työntekijää, mutta toisaalta on tietysti työntekijän omien etujen mukaista jatkokouluttaa itseään muutenkin kuin esimerkiksi yrityksen sisäisesti. Esimerkiksi ihan uudella alalla kouluttaa itseään. Eli tässäkin varmasti löytyy tasapaino, eli huomioidaan toisaalta työntekijän rooli, mutta myös työnantajan merkitys. Ja tässä kaikki, mitä nyt halusin aiheen tiimoilta sanoa. Uskon, että pääsemme hyvin asiassa eteenpäin näiden tarkistusten pohjalta. Kiitos. Richt, äh, wird hier... Kiitos. 16.3. tästä mietinnöstä äänestetään valiokunnassa. Ja sitten sitten siirrymme aiheeseen, joka alun perin olisi ollut tämän käsitellyn asian paikalla, eli romaniväestön osallistamista koskeva EU-strategia. Ja nyt puheenvuoron saa valmistelijakin Kakens, olkaa hyvä. Thank you very much. just... Kiitos. Siis me yritämme tässä löytää kompromissitarkistuksia, mitä kohtaan yhdeksän tulee. Kaikki muut, mikäli ymmärrän oikein, kaikilta niiltä, jotka istuvat eri kokoonpanoissa ja keskustelevat tarkistuksesta, vaikuttaa siltä, että olemme voineet sopia kompromissitarkistuksesta kaikkien kanssa. Viimeinen sovittiin EPP-ryhmän kanssa tässä kokoussalin ulkopuolella, mutta avoin on vielä seuraava. Ja halusin kuvata tilannetta. Ja siis yksi vielä on kesken, josta ei ole saatu täyttä kompromissia ja se koskee kohtaa yhdeksän. Ja minä ehdotan, että ehdotan suoraa EUn rahoitusta tai rahastoa, jonka siis pieni, jonka EU hallinnoisi ja joka on kohdennettu nimenomaan tälle pienelle yhteisölle. Mitä siis kaikkien muiden rahastojen ohella – jos ajattelemme muita rahastoja, niin tämähän malli on pikemminkin jäsenyyttä edeltävältä kaudelta, koska komissiolla oli tehtävänä näiden pienten rahastojen hallinnointi. Siis ne oli tarkoitettu kehitykseen, hyvin paikallisiin aloitteisiin, joilla olisi pidempi aikajänne, jossa tuettaisiin tällaista askel askeleelta lähestymistapaa. Ja se, mitä sitten opimme aksessiota jäsenyystä edeltävänä kautena, me esimerkiksi erilaiset yhteisöt oppivat sen, millä tavalla rahoja varoja anotaan, oppivat byrokraattiset menettelyt ja sitten tottuivat myös siihen, millä tavalla rahoituksen jälkeistä kautta hallinnoidaan. Siis mitä tulee tähän kehityshakuisuuteen, niin – Mielestäni luottamuksen kannalta on erittäin tärkeää, että EUn toimielimet ovat suoraan mukana tässä, koska tässä pitäisi korvata byrokratiaa jos me haluamme byrokratiaa vähentää, niin silloin tietysti suora osallistuminen on tärkeää. Ja siksi haluan ehdottaa sellaista rahoitustapaa, joka koskisi näitä pieniä alueellisia aloitteita. Nehän voivat sitten kehittyä monimutkaisemmiksi ohjelmiksi. Siis EU olisi suoranaisesti mukana ja tässä olisi kohteena kehitystä edistävät pienet paikalliset aloitteet. Me olemme parhaikaa vielä kesken keskusteluja – Kyllähän tässähän on kysymys rahojen, varojen myöntämisestä. Siis silloin kun kävimme pitkää keskustelua joidenkin muiden ryhmien kanssa, niin oma vaikutelmani oli se, että muut ryhmät ovat valmiita tukemaan tällaista lähestymistapaa ja EPP-ryhmän e kanssa me vielä neuvottelemme. Olisi erittäin tärkeää ja toivon tosiaan, jolle me löydä kompromissia, mutta joka tapauksessa voisimme katsoa, minkä taakana olisi suuri enemmistö, enemmistön tuuki. Siis tämä romanirahoitus olisi tosiaan kohdistettu niille, jotka ovat kaikkein altistuneimmassa asemassa romaniyhteisössä. Ja tässä on puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää varsin hyvästä työstä tämän lausunnon tiimoilta. Tässä on huomioitu tärkeitä aspekteja, kun pyritään romanin asemaa helpottamaan. Haluaisin kiittää myöskin Kintaria ja hänen toimistoon siitä, kuinka hyvin on töitä tehty, kun kompromissitarkistuksia on esitetty. Ja ihailen kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä meitä kaikkia kohtaan tässä hankkeessa ja prosessissa. Haluaisin myöskin todeta kaikille, että tasapainoiset poliittiset ehdotukset tarvitaan, niin on muokattava sellaisiksi, että romaniväestö saadaan paremmin myöskin päätöksentekomenettelyn mukaan. Ja monet ehdotukset ovat huomanneet sen, kuinka tärkeä on aluetason merkitys, kun näitä välineitä muokataan. Tietenkään ei saa unohtaa sitä, että näitä rakenteita EU tukee ja edistää. Tarkistusten osalta uskoisin, että on saatu aikaan kompromissi, jossa sosiaalioikeudet huomioidaan ja toiminta, joka pohjautuu tietoihin ja niiden hyödyntämisen paremmin kuin tähän asti, ja että käydään läpi sitä, miten jakaa paremmin ja tehokkaammin EU-varat. Ja hyvinhän tämä asia tuli ensin puheenvuorossakin ilmi. Nämä ovat tärkeitä askelia, kun paremmin halutaan romani väestö integroida yhteiskuntaan. Ja tarkistus numero yhdeksän varmasti saadaan hoidettua ennen kuin aikaa on kovinkaan paljon vierähtänyt. Toivotaan ainakin. Ja olen myös libe valiokunnan jäsen ja teen itse parhaani, jotta hyvä taso töissä säilyy ja että tämän valiokunnan näkemykset huomioidaan lopullisessa libe mietinnössä Kiitos. The next is it. Kiitos ja seuraavana sitten Valdasar EPPstä varjoesittelijä, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitos. Haluaisin omalta osaltani myöskin onnitella on oikein hyvin tässä eri aspektit esiin tuonut. Tässä on tärkeitä kohtia nyt sivuuttu, kuinka onnistutaan siinä, että EU-rahoitusta hyödynnetään tehokkaammin. Tästähän ei kovin hyvää niin kokemusta ole tähän saakka saatu. Jotkut eivät ole käyttäneet varoja kunnolla, jotkut ovat käyttäneet niitä väärin tarkoitusperin, eli romaniväestö ei näistä suurista summista ole juurikaan hyötynyt itse. Eli nämä huolet ovat ihan perusteltuja. esittelijä on ollut valmis kompromisseihin, on valmis huomioimaan tarkistukset mekin olimme valmiit sellaisen ratkaisuun, joka johtaisi mietintöön, jota eri ryhmät voisivat tukea. Ainoa seikka, joka tässä vielä jäi auki, liittyy kohtaan yhdeksän ja alakohtaan yhdeksän. Ongelmana ehkä myöskin eri käännösversiot. Kukaan ei kiellä sitä, että Euroopan unioni omien toimielintensä elintensä kautta voi myöskin asioihin vaikuttaa mutta meidän mielestämme ei ole oikein hyvä, jos myös muita elimiä otetaan tähän mukaan, koska EU-byrokratia jo sinällään on melkoista. Eli jos vielä ulkopuolisiin järjestelmiin ja järjestöihin ja menettelyihin mm, tässä viitattaisiin, niin saattaisi syntyä liiallisen rankka hanke. Eli on hyvä, jos voidaan olla suoraan yhteydessä Euroopan komissioon joka vastaa näistä kysymyksistä yhteydessä sitten muihin tahoihin. Euroopan komissiohan on sitten suorassa yhteydessä myös aluetasolle. Kuitenkin, jos romaniyhteisöt ovat näin pieniä ja järjestäytymättömiä, kuka sitten on yhteydessä EU-hun päin, jos yhteisöt eivät ole millään lailla järjestäytyneitä, jos aluetason edustusta niillä ei myöskään ole. Eli kenen kanssa olla suorassa yhteydessä? Onko olemassa joitain järjestöjä? Ovatko ne yhteydessä eh, komissioon? Tämä on asia, joka meitä hieman askarruttaa. Emme halua lisätä byrokratiaa, siitä ei ole kyse. Mutta komission yhteydet aluetasolle tähän väestön osaan olisi tärkeää että eh, nyt ei vaadittaisi uusien elinten mm, perustamista, mutta kuitenkin eh, toimittaisiin yleisellä tasolla, jäsenmaat ja Euroopan yhteisö voisivat olla yhteydessä suoraankin pieniin romaniyhteisöihin että ei nyt määrättäisi tai määriteltäisi sitä, miten nämä yhteydet hoidettaisiin. Ja sitten tukimekanismit, joita tarvittaisiin, mm, ne tarkasteltaisiin, käytäisiin läpi ja esitettäisiin sitten ne lähemmin, kunhan on ymmärretty, mikä tilanne paikan päällä on. Pelkkien taloudellisten varojen myöntäminen romaniväestölle ei ole hyvä lähestymistapa, sehän ei ole tavoitekaan. Tavoite on auttaa integraatiokehitystä, jotta romani väestö tarvitsee, ei enää jatkossa tarvitsisi lisää tukea. Jos vain vuosikymmeniä tuemme taloudellisesti, mutta integraatiokehitys ei edisty, niin silloin emme ole edistyneet asiassa juurikaan. Eli tätä asiaa kannattaa vielä hioa, saada sitä aikaan kompromissia. Toivottavasti näin saadaan aikaan lopputulos, joka kaikille käy. Kiitos ja pahoittelen, jos puhuin vähän pitkään tässä. Kiitos. Ich hoffe, es trägt zur Lösung bei. Äh, niin, toivottavasti puheenvuoro oli niin hyödyllinen. No niin, ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Eh, eh, eh, Hyvät kollegat, minä haluaisin ensiksi kiittää esittelijää tästä laadukkaasta työstä ja hänen esittämästään tekstistä. Tähän tiettyjä kompromissitarkistuksia, ne vastaavat vihreiden huolenaiheisiin tästä asiasta. Ensiksi huomauttaisiin, että yhteiskuntaamme romaniväestön mukaanottaminen täytyisi aloittaa kaikki laadukkailla palveluilla, eli sähköön ja veden käytöllä, koulutuksella, terveyspalveluilla ja ihmisarvoisella asumu, asumus, asumuksella, työmahdollisuuksilla ja niin poispäin, ja perusoikeuksien kunnioittamisestahan tässä on kyse. Toiseksi huomauttaisin, että meidän ei tule unohtaa sitä, että romaniväestö joutuu kärsimään syrjinnästä unionissa. Me edustamme täällä koko parlamenttia ja meidän tehtävämme on välttää maalaamista, on yhteisö sitten mikä tahansa. Ja näin välttää romaniväestön syrj- mustamaalausta. Se kuuluu tähän meidän eurooppalaiseen eri ero monimuotoisuuteemme ja koko yhteisöömme. Ja sitten näistä avustuksista, kyllä, niiden, niiden pitäisi sitten tietysti ohjata todellakin romaniväestölle. Sen takiahan tämä tekstikin on ylipäätään laadittu. Nykytilanne ei missään tapauksessa ole riittävä. Ja mietimme nyt sitten näitä viimeisiä välitysratkaisuja. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy mikä tahansa menettelytapa valitaankin ottaa mukaan ro- romaniyhteisöt. Emme voi pyrkiä päättämään heidän puolestaan. Meidän täytyy toimia heidän kanssansa ja meidän tä- me emme tee ikään kuin ketään varten tätä politiikkaa, vaan heidän kansansa, koska heillä itsellään näitä ratkaisuja pikemminkin voi useimmiten löytyä. Ja sitten vielä d'une agence européenne qui gérait un peu les fonds. Ja sitten vielä näistä sisältökysymyksistä. Minä en ole tästä ajatusta vastaan sinänsä, mutta se on siis hyvä ajatus, mutta minä tahtoisin ainoastaan lisätietoa. Onko tämä nyt millään tavalla teknisesti ja laillisestikaan mahdollinen? Voidaanko tuollaisessa virastossa sitten näitä sosiaalirahastoja, rahaston ja sitten vaikka kehitysrahaston varoja hallinnoida? Mikäli näin on, niin miksipä ei? mutta minä kyllä asetan tämän kyseenalaiseksi. Toiseksi sitten tämä Euroopan virasto, sen pitäisi edustaa kaikkia näitä yhteisöjä, ei pelkästään meidän tule päättää näiden ihmisten puolesta. Eli miten tällainen virasto nyt sitten voisi, mistä se voisi muotoutua. Ja vielä lopuksi tuo hallinto, hallinnon tehtävä. Eli tämä virasto tekisi sitten työtä alueellisten vai paikallisten viranomaisten kanssa. Tämä, tätä kysymystä minä mielestäni pyörittelen ja esittelijän puoleen ja varjoesittelijöiden puoleen käännyn, jotta voisimme löytää tähän loistavan ratkaisun. Ja, vielen Dank, Karina Deli. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung. Tässä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Onko Reino? Olkaa hyvä. Hyvä yritys, rouva puheenjohtaja. Olen todella sitä mieltä, että esittelijä, jonka kanssa minulla on erittäin hyvä työsuhde, on mennyt aivan oikeaan suuntaan. Voisin sanoa, että olemme aika lähellä, mutta emme vielä täysin perillä. Kohta yhdeksän se on periaatekysymys ja faktakysymys ja tuen täysin. kollega, joka niin hyvin korosti eh, siis edustaja Baldassari tilannetta. Ja haluaisin kysyä, että miksi meidän täytyy mennä taaksepäin – siis tähän jäsenyyttä edeltävään tilanteeseen, kun sä puhuitte mekanismeista. Meillä ei silloin ollut mekanismeja, jotka meillä nykyään on, niin miksi meidän pitäisi palata taaksepäin? Toiseksi on olemassa todellinen ylibyrokratisoinnin vaara koko tässä asiassa – Ja on selvästi rahoitusongelmia ongelmia siinä, että varat todella tai raha tosiaan menee romaniväestölle, romaniyhteisölle. Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa ja niin edelleen. Siis nämä ongelmathan johtuvat, miten nyt sanoisin, tietyistä esteistä – toimimattomuudesta, joka koskee paikallishallintoa. Meidän pitäisi ymmärtää myös paikallishallinnon, siis mikrotason hallinto, siis se rooli, mikä sillä on silloin, kun se muuntaa Euroopan politiikkaa, panee täytäntöön sitä paikallistasolla mitä tulee romaniväestön oikeuksiin ja mahdollisuuksiin, niin mehän me voimme tietysti esittää vaikka kuinka paljon tämmöisiä ystävällismielisiä periaatejulistuksia, mutta haluaisin enemmän realismia. Ja jos palataan tähän kohtaan yhdeksän, niin meidän pitäisi pitää kiinni siitä, että parannamme, kehitämme sitä, mitä jo meillä on sen sijaan, että loisimme jonkunnäköisen uuden välineen tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Eli lopuksi annan vielä puheenvuoron valmistille Kiina Könsä, olkaa hyvä. Thank, you very much. Kiitos, kiitos hyvästä keskustelusta ja kaikki varjo esittelijät ja tarkistusten jättäjät ovat olleet kovasti tässä mukana asiassa ja omaa kokemusta on esiin tuotu, eli varmasti saadaan aikaan hyvä lopputulos. Tiedämme, mitkä ovat ongelmat näissä maissa ja varoja jaetaan ja useimmat yhteisöt ovat oppineet näitä hyödyntämään, myöskin romaniyhteisöt ovat pitkälti tämän oppineet, kuinka hyödyntää e, varoja, kuinka saada pääsy niihin. Mutta en ole ihan varma, että oma ehdotuksen on kaikkein paras, mutta tässä nyt kuitenkin pyrimme siihen, että saavutettaisiin myös ne ryhmät, joita vielä ei ole saavutettu. Tässä yhdessä puheenvuorossakin kysyttiin, miksi etsiä uusia kanavia ja menettelytapoja. Ja itsekin mietin, mikä olisi kanava, joka voisi saavuttaa kaikkein köyhimmät yhteisöt, jossa ei ole humaniresursseja eikä tietoa siitä, kuinka mm, saada varoja käyttöön. Useimmissa maissa on tällaisia yhteisöjä, jotka ovat jääneet kaiken EU-tuen ulkopuolelle – me kävimme pitkää keskustelua siitä, mm, kannattaako esittää kuitenkaan uusien elinten perustamista. Itse tätä kannattaisi, vaan olisi hyvä, jos EU voisi olla suorassa yhteydessä, korvata ainakin osittain byrokratiaa ja hyödynnettäisiin aluetason kanavia ja tietämystä. Olemassahan ne ovat. Hyödynnettäisiin myös olemassa olevia kokemuksia ja toivottavasti tällä tavalla – sanan aikaan teksti, joka kaikille käy. Halusin kertoa teille hieman siitä, mihin alun perin pyrin, pyrin kun lähdin tätä asiaa käsittelemään. Mutta voimme vielä kertaalleen ottaa asian käsittelyn mm, kaikkien niiden kanssa, joita lopputeksti kiinnostaa. Ja toivottavasti sitten saadaan aikaan teksti, joka saa enemmistön tai ehkä kaikkienkin ryhmien tuen vielä kerran kiitokset teille kaikille tuestanne. Oli melko lailla yllättävää, että näinkin lyhyen tekstin melkein sata tarkistusta jätettiin. Eli se oli osoitus siitä, että asia monenkin mielestä on varsin tärkeä. Kiitos teille kaikille. Kiitokset Kina. Huomennahan äänestämme toivottavasti siihen mennessä. Tämä viimeinenkin kysymys ehditään hoitaa. No, esityslistakohtia enää tämän päivän osalta ei ole jäljellä, eli voimme tässä pikkuhiljaa lopetella. Hyvä juttu. Ja huomenna sitten aloitamme tasan kello yhdeksän, jolloin demografia asia on esillä esittelijänä Sari Esaja. Ja huomenna olemme eri salissa kuin nyt. 4D001 siis 4B001 huomenna kello yhdeksän tapaamme näkemisiin ja oikein mukavaa illan jatkoa kaikille.